Friends, we will start the meeting. Hyvät ystävät, aloitamme kokouksen. Olemme jo viisi minuuttia myöhässä. Meillä on paljon kysymyksiä esitettävänä ensimmäiselle komission varapuheenjohtajalle Frans Timmermansille. Ja hän oli jo odottamassa, istui tuossa paikalla odottamassa minua. Hän oli yksi ensimmäisistä täällä kokouksessa, joten nyt on kyllä aloitettava kokous. Hän on osoittanut, että hän odottaa innolla tätä keskustelua ja meidän tapaamistamme. Hän odottaa innolla kysymyksiin vastaamista. Ja nyt kun aloitamme, haluan, että täällä on hiljaista. Annan puheenvuoron herra Timmermansille. Olkaa hyvä. Um, Kiitoksia kovasti. Jos sen määrin muistan, niin tämä on yhdeksäs valiokunta Euroopan parlamentissa, jonka kanssa minulla on kunnia käydä keskustelua. Edellisen kokemukseni perusteella pidän tämän alustuspuheenvuoroni lyhyenä, jotta voidaan käydä sitten kunnollista keskustelua ja saada vastauksia kysymyksiin, mutta tietysti olen teidän käsissänne hyvä puheenjohtaja, sen suhteen, miten tämä hoidetaan. Ihan lyhyesti vain minun vastuuni Euroopan komissiossa, niin, komissiossa on mielestäni se, että täytäntöpanon useita prioriteetteja sellaisena kuin Euroopan parlamentti ja Juncker ovat niistä sopineet, isoja, pieniä asioita, luodaan parempaa sääntelyä, jota ei tule väärin ymmärtää sääntelyn purkamiseksi tai vähemmäksi sääntelyksi, sellaisenaan, vaan kysymys on paremmasta sääntelystä, jonka avulla päästään niihin tavoitteisiin, joihin haluamme päästä. Ja vahvasti uskon, että meillä on myös tarve saada aikaiseksi kestävämpää kehitystä, ja kestävämpi kehitys minulle merkitsee kestävää ympäristökehitystä, talouskehitystä ja yhteiskunnallista kehitystä. Kaikilla näillä kolmella alalla minun uskoakseni Euroopan täytyy näyttää tietä muulle maailmalle. Ja lisäksi uskon voimakkaasti siihen, että kun keskitytään pääprioriteetteihin, luomme Euroopan, joka on kilpailukykyisempi maailmassa, joka on muuttumassa yhä kilpailukykyisemmäksi ja jossa haasteet ovat valtavia. Eurooppa ei tätä kilpailua voita hintakilpailulla, tai työvoimakilpailulla. Me, me voitamme sen, jos me saamme aikaiseksi paljon lisäarvoa, olemme hyviä siinä, mitä teemme ja hoidamme kaiken kestävällä tavalla. Komission käyttämä politiikan pitäisi olla tämän linjan mukaista. Haluaisin myös kiinnittää huomionne ihmisryhmään, johon minä tulen kiinnittämään erityisesti huomiota, koska tämä on ollut se asia, josta olen kiinnostunut ensimmäisen neljän kuukauden ajan. Se on siis PK-yritykset kautta Euroopan Jokaisella ulkomaanmatkalla tai jäsenvaltiokierroksella minun olen ottanut itselleni tehtäväksi käydä suoraan keskustelua pk-yritysten kanssa, en niiden edustajien kanssa, en niiden järjestöjen edustajien kanssa, vaan ihan aitojen pk-yritysten kanssa. Ja aina ne ilmestyvät paikalle, kun kutsutaan. Useimmat tulevat siitä syystä, että niillä on vahva viesti, jonka ne haluavat välittää. Ne haluavat olla mukana. Ne ovat pettyneitä Eurooppaan hyvin pitkälti. Ne haluavat, että me olemme kuitenkin mukana, että saamme palkattua yhä enemmän ihmisiä lisäämällä tuotantoa, vähentämällä byrokratiaa, etsimällä älykkäämpää lainsäädäntöä, varmistamalla se, että pk-yritykset voivat tehdä sen, minkä ne osaavat parhaiten tehdä. Eli yksinkertaisesti vain yritetään luoda enemmän työpaikkoja ja tilaisuuksia elinkeinoelämälle. Halusin mainita pk-yrityksen erityisesti sillä neljän ensimmäisen kuukauden aikana työssäni. Olen saanut huomata, että ne ovat vahvasti mukana, kun eurooppalaiset kysymykset otetaan esille. Ne ovat hyvin huolissaan tietyissä kehityskuluista, mutta samalla ne tulevat kokouksiin, koska ne uskovat, että me saamme aikaiseksi eroja ja eh, voimme saada aikaiseksi jotain tuntuvaa. Meidän tavoitteenamme on siis muuttaa tätä kaikkea niin, että meillä on mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja ihmiset todellakin niitä saisivat. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron Agnes Junkeriukselle. Eh, Kiitoksia komissiolle ja hienoa, että tulitte tänne valiokuntaan. Ja tämä sääntelyn vähentäminen on tietysti erittäin tärkeä asia. Hyvä, että se on teillä esityslistallamme. Se on hyvä aloite ja se kuuluu teidän salkkunne piiriin, joka teille on annettu siis. Mutta meille, sosiaalidemokraateille, kysymys on ehkäkin vielä muusta kuin pelkästään paremmasta sääntelystä. Meille on nimittäin tärkeää, että suojataan työntekijöitä – suojataan työnantajia, yrittäjiä, niitä, jotka ovat pysyvissä työpaikoissa, niitä, jotka eivät sitä ole. Ja minun mielestäni haluaisin tietää siitä, mitä aiotte tehdä tässä suhteessa panostaksenne tähän. Sillä olen samaa mieltä siinä, että kun toteatte, että tarvitaan parempaa sääntelyä, se ei merkitse aina sääntöjen vähentämistä tai muuta, mutta olen kiinnostunut siitä, millä tavalla tämä parempi sääntelyohjelma vuonna 2015, miltä se sitten näyttää? Voisitteko kertoa sen kohdasta jotain ja sen sisällöstä? Ja haluaisin myös tietää jotain huhusta, jonka olemme saaneet kuulla. Se on se, että vuonna 2015 yhtenäisohjelma julkaistaan ja että kaikki sopimukset työmarkkinaosapuolten kanssa julkaistaan. Koskeeko tämä kaikkea sosiaalista lainsäädäntöä? Jos näin on, niin silloinhan on olemassa vaara siitä, että ei pelkästään, että että tietyt asetukset jäävät toteutumatta, vaan myös siitä, että tästä yleiskeskustelusta jäävät nämä sosiaaliset näkökulmat pois. Me nimittäin pidämme erittäin tärkeänä sitä, että työnantajia suojellaan riippumatta yrityksen suuruudesta tai työsopimuksen luonteesta. Haluaisimme mielellään kuulla siitä, minkä kaltainen tämä vuoden 2015 ohjelma on. Er no, tässä on kaksi erilaista asiaa esillä. Työohjelma vuodelle 2015 ja sitten tämä Refit-ohjelma. Oletan, että tarkoititte tätä Refit-ohjelmaa ja siinä olevia suunnitelmia sen suhteen, minkälaisia ehdotuksia me aiomme viedä läpi ja mitä ei. Sen aiomme tehdäkin nyt kevään aikana. Kun sitten taas puhutaan komission työohjelmasta, niin siitä keskustelemme taas parlamenttinen kanssa syksyllä – niitä tänä vuonna paremmin kuin viime vuonna, jolloin oli äh, äh, hirvittävän vähän aikaa käsitellä sitä, vaan tällä kertaa meillä on paremmin aikaa käydä vuoropuhelua parlamentin kanssa komission työohjelmasta. Työohjelma siis syksyllä niin, että hyvissä ajoin ennen vuoden loppua saamme käydä vuoropuhelua parlamentin kanssa. Ja voimme sitten sopia tästä työohjelmasta. Ai, erittäin mielenkiintoista se, että olette kuulleet tällaisen huhun. Minä olen nyt neljä kuukautta Brysselissä ollut. Ja ainahan näitä huhuja liikkuu. Sehän on hiukan osa sitä, millä tavalla työ tapahtuu eri toimielinten välillä. Se on ihan vain tällainen yksinkertaisesti elämän tosiasia. Voin kuitenkin taata sen, että minulle se, mikä komission rooli siinä on ja mikä minun poliittinen taustani on ja kansallinen taustani, kaikki johtaa siihen, että työmarkkinaosapuolten välinen keskustelu on asia, jota minä kunnioitan kovasti. Se vuoropuhelu on äärettömän tärkeä ja sillä on vaikutusta myös esimerkiksi työmarkkinaosapuolten asemaan työmarkkinoilla. Siitä ei saa syntyä minkäännäköistä väärinkäsitystä. Komissiossa haluamme pyrkiä siihen, että ne ehdotukset, joita tehdään lainsäädännöksi, mahdollisimman pitkälti ovat myös julkisessa keskustelussa mukana niin, että kaikki osapuolet voivat reagoida tähän keskusteluun. Komissio ei pelkästään esitä ehdotuksia direktiiveiksi tai asetuksiksi, vaan myös niin sanottujen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten puitteissa me toimimme myös. Ja tässä suhteessa kyllä avoimuus ei ole mielestäni mikään huono periaate. Jos uusia ehdotuksia tulee, niin se, että niiden suhteen osoittaan avoimuutta ja etsitään kommentteja, se on mielestäni hyvä merkki. Mutta vielä kerran, me olemme nyt kehittelemässä näitä asioita. Haluan nyt jo todeta, että sopimukset työmarkkinaosapuolten kanssa ovat minulle henkilökohtaisesti erittäin tärkeitä, mutta jos sopimuksia tehdään työmarkkinaosapuolten kanssa, tietysti se ei saa johtaa siihen, että se on pelkkää sanelua työmarkkinaosapuolten toimista, vaan varmasti tekin, edustaja Jonkeris, olette tästä saaneet riittävästi kokemusta menneisyydessänne. Mutta se tapa, jolla jäsenvaltioiden sosiotaloudellinen toiminta tapahtuu, on tärkeää. Se, millä tavalla Euroopan unioni antaa muodon tälle politiikalle, mikä on työmarkkinaosapuolten asema siinä, se on asia, jota meidän ehdottomasti täytyy kunnioittaa ja komissio näin tekeekin. Lopuksi, jotta oltaisiin aivan selvillä tästä asiasta, parempi sääntely ei merkitse sitä, että sillä madallettaisiin yhteiskunnallisia tai ympäristönormeja, vaan sen avulla tuodaan parempaa lainsäädäntöä, jotta voitaisiin helpommin päästä tavoitteisiin. Kysymys on siitä tavasta, jolla näihin tavoitteisiin päästään. Jos menetelmä on liian monimutkainen ja liian vähän tuloksia tulee, niin silloin tietysti sitä kannattaa parantaa. Suojelu on tärkeää tulevaisuudessakin. Sitä täytyy katsoa myös tulevaisuudessa ja erittäin pätevä komission jäsen Marian Taisen hoitaakin tätä kysymystä. Kysymys on kaiken uuden aikaistamisesta, mutta uuden aikaistaminen se ei merkitse sitä, että tätä sosiaalista suojelua vähennettäisiin. Päinvastoin sitä kuuluu parantaa. Eh, Kiitos. Seuraavaksi Sofia Ribeiro, EPP-ryhmästä. Kiitos oikein paljon Hyvä varapuheenjohtaja, kiitos oikein paljon siitä, että tulitte tänne puhumaan meidän kanssamme, valiokuntamme. Haluaisin esittää teille erityisen kysymyksen, eli kyseessä ovat keskinäiset rahastot täällä Euroopassa. Viime vuosina on hyväksytty erityinen status näille ja me hyväksymme myös mietinnön, jonka pohjalta pyysimme, että tehtäisiin lainsäädäntöehdotus, joka mahdollistaisi näiden keskinäisten rastojen toimimisen koko Euroopan tasolla. Ja nehän tarjoavat sosiaalista huoltoa, terveydenhuoltoa, 160 miljoonaa eurooppalaista on näiden keskinäisten yhtiöiden kattamia ja siellä on paljon työpaikkoja. Ja jos ajattelee näitä erilaisia keskinäisiä yhtiöitä, niin ne voivat edesauttaa 2020 strategian tavoitteiden toteuttamiseen. Milloin annamme niille kunnon eh, juridisen statuksen, jotta ne voivat toimia Euroopan tasolla? Onko komissiolta tulossa jotain ehdotuksia? Eh, second question. Toinen kysymys Rova Tiziana Beckhiniltä EFDD-ryhmästä. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvä herra Timmermans, minä puhun Italiaa tämän hyvä mahdollisuus, millä tiedätte, tekin ymmärrätte sitä hyvin. Te olette komission varapuheenjohtaja, olette vastuussa siitä, että oikeus toteutuu ja sääntöjä noudatetaan. Pyydän anteeksi, että tämä sanon, mutta teidän työnne liittyy suoraan meidän työhömme. Äskettäin Morzio Lupi, Italian eh, ministeri, joutui eroamaan korruptioskandalin takia tarjouskilpailun yhteydessä. Tämä on tärkeä seikka, koska liikenneministeriössä oli Eh, lahjontatapauksia, kun annettiin julkisia hankintoja eri toteutettaviksi. Nämä olivat sellaisia infrastruktuureja, kuten esimerkiksi eh, maantiet, joihin on saatu valtavasti varaa myös Euroopan kansalaisilta. Mitä komissio aikoo tehdä, Tiedämme, että on paljon rahoja, jotka käytetään väärin, ne jopa menevät tällaisiin lahjontatapauksiin. Mm, Mitä aiotte tehdä? Aiotteko ottaa lahjonnan näissä suurissa julkissa rakennushankkeissa esille, erityisesti silloin, kun taustalla on myös eurooppalaista rahaa? Ja pyytäisin, että sanoisitte kollegallenne Violetta Bolgalle, että pitää keskeyttää nämä tällaiset suuret rakennushankkeet, kun tulee näin suuria korruptiotapauksia. Kiitos. On mutual funds. Tällaista keskinäisestä vakuutusyhtiöistä minun taisi sanoa, että en tiedä, minulla ei ole vastausta kysymykseen, mutta lupaan, että saatte kirjallisen kysymyksen Minulla ei ole nyt tarpeeksi tietoa nykytilanteesta, joten annan kirjallisen vastauksen kysymykseen heti kun pystyn ja lähetän sen sitten teille. Ja sitten Lupin tapauksesta. Tiedän, että Italian viranomaiset tutkivat tarkasti tätä tapausta ja odotamme tämän tutkimuksen tuloksia, jotta voimme päättää, mitä askelia komission ehkä pitäisi tehdä. Korruption torjunta on tehtävä, jonka komissio ottaa todella vakavasti. Tätä tehtävää hoitaa komission jäsen Jourova oikein pätevästi ja hän tutkii tapausta, jos näin on tarpeen tehdä. On selvää, että on tarpeen tarkastella hyvin tarkasti sitä, mihin eurooppalaisten veronmaksajien varoja käytetään. Meillä on EUn toimieliminä yhteinen raskas vastuu siitä, että takaamme, että EU-varoja käytetään vastuullisesti ja tehokkaasti. Siksi Euroopan komissio uskoo, että eurooppalaiselle syyttäjän virastolle voitaisiin antaa tehtävää tarkastella erityisesti sitä, miten EU-varoja käytetään jäsenvaltioissa ja syyttäjän virasto voisi sitten nostaa syytteitä korruptiotapauksessa. Euroopan komissio on kyllä hyvin tarkka kaikissa korruptiotapauksissa, joihin liittyy eurooppalaisten veronmaksajien rahoja. Ja puutumme tapauksiin, jos siihen on tarvetta. Mutta tässä erityisessä herra Lupin tapauksessa tiedän, että Italian hallitus on selkeästi ilmoittanut, että asia analysoidaan tarkasti. Me odotamme tämän analyysin tuloksia. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi rouva McIntyre ECR-ryhmästä. And welcome, Mr. Timmermans. Kiitos ja tervetuloa, herra Timmermans. Hieno nähdä sitten täällä tänään. Oli hienoa, että kuulemistilaisuudessa, ennen kuin teistä tuli komission jäsen, annoitte paljon vastauksia meille ja tällöin vastauksissanne sanoitte, että parempi sääntely vaikuttaa suoraan eh, työpaikkojen lisääntymiseen, kun tulee lisää yrityksiä ja työpaikkoja. Tämä leipuri esimerkki oli oikein hyvä, olen käyttänyt sitä paljon sen jälkeen. Eli jos ajatellaan parempaa sääntelyä, joka mahdollistaa sen, että yritykset kasvavat ja luovat työpaikkoja, haluaisin kysyä, onko teillä jotain painopistealueita paremmalle lainsäädännölle, josta voisitte ehkä meille kertoa? Ja miten aiotte sitten arvioida menestystänne? Oletteko miettineet tätä, miten mitataan paremman sääntelyn toteutuminen? Oletteko ajatellut, että meillä olisi taakan vähennystavoite asetettuna? Ja sitten haluaisin kysyä raukeamislausekkeiden merkitys, onko tämä tärkeä mielestänne? Ja sitten tämä Small Business Act, tietääkseni se ei ole ollut esillä komission työsuunnitelmassa ja haluaisin tietää, miten se on edennyt ja minkälaisia suunnitelmia sen varalta on. Thomas Mann. Seuraavaksi Thomas Mann EPP-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja. Herra Timmermans, me olemme hyviä naapureita Saksa ja Hollantia. Meillä on me puhumme myös samaa kieltä ja puhutte Saksaa muun muassa Hessenin edustustossa täällä Brysselissä. Siitä kehut teille. Ja puhuitte tilaisuudessa, joka käsitteli PK-yritysten asioita. Se juuri mitä sanoitte, että haluatte pitää yhteyttä yrityksiin järjestöjen ulkopuolellakin, tämä on toteutunut. Tämä investointipaketti on 315 miljardia suuri ja nyt tässä paljon riippuu myös siitä, voivatko PK-yritykset osallistua tähän. Jos katsotaan esimerkiksi Hessenin alueen PK-yrityksiä, niin ne luulevat, että tällaiset ohjelmat ovat vain isoille yrityksille. Esimerkiksi liikennepolitiikat ja digitalisointi. PK-yritykset pitävät ne sellaisina, että ne eivät koske niitä. On hienoa, että EIP on tässä mukana ja asiantuntijat, mutta niillä on tietty luokittelu ja komissio varmasti sitten asettaa tietyt painopisteet, mutta miten voidaan painopisteet asettaa niin, että PK-yritykset saavat tuntea sen, että he ovat, ne ovat osa Euroopan kehitystä. Tämän ohjelman on onnistuttava ja me parlamentissa teemme kaiken sen eteen. Olemme tämän usein sanoneet, mutta PK-yritysten on voitava osallistua ohjelmaan niin, että ne uskovat, että tämä kaikki edistyy ja kaikista niistä eroista huolimatta, joita jäsenvaltioiden välillä on. Kiitos. Kiitos kysymyksistä. Kuten sanoin, paremmasta sääntelystä ja mihin alueisiin se koskee. No, PK-yritykset ovat Eurooppa myönteisiä, jos oletetaan niin, niin että ne ovat Eurooppa myönteisiä kaikissa jäsenvaltioissa, myös Andrea McIntyren jäsenvaltiossa, mutta olemme menettäneet muotet, monen PK-yrityksen luottamuksen, sillä ne ajattelevat, että EU aiheuttaa vain hallinnollista taakkaa Joskus tämä on oikein, joskus se ei taas ole totta. Mutta PK-yritykset ajattelevat, että kaikki sääntely tulee EU-tasolta, vaikka olisi kyse paikallisesta tai kansallisesta sääntelystä. Eli pitää todellakin selventää, mistä sääntely tulee, kuka siitä vastaa. Ja minulle olisi kunnia ja olisin hyvin kiitollinen, jos Euroopan parlamentti sen tärkeän lainsäädäntötehtävän lisäksi näkisi tärkeänä tehtävänä myös tarkastella olemassa olevaa lainsäädäntöä nähdäkseen, onko se vielä tarkoituksenmukaista. Ja uskon, että saatte varmasti paljon tukea jäsenvaltioista, jos MEPit ottavat tämän asian vakavasti ja tekevät työtä sen eteen. Eli minulle pääasia tässä olisi hallinnollinen taakka ja PK-yritykset. Ja Yksi esimerkki intuitioiden vastaisuudesta. Neuvosto ei pysty sopimaan ALV-uudistuksesta e, EUlle. Jos olette PK-yritys ja harjoitatte vientiä ja tiedän, että Iso-Britanniassa monet yritykset vievät tuotteita mieluummin saudi arabiaa kuin Saksaan hallinnollisen taakan takia. Tämä on täysin tuomittavaa. Miksi pitäisi olla 28 ALV-veroa? Yksi ALV-vero tekisi tilanteesta helpomman PK-yrityksen. Tämä olisi parempaa lainsäädäntöä, eikä tässä otettaisi mitään pois. vaan korvattaisiin tämä yhdellä eurooppalaisella sääntelyllä – ja mikä on sitten onnistumisen mittapuu? No olemme nähneet myös edellisen komission kohdalla, että lukujen suhteen voitiin sanoa, että olemme onnistuneet, sillä näin paljon vähennimme, vähensimme hallinnollista taakkaa. Ja minä, minulla on kokemusta tästä kansalliselta tasolla. Näitä prosenttiosuuksia voidaan käyttää. Mutta asian ydin on se, että sanovatko PK-yritykset kolmen neljän vuoden päästä, että näkevät muutoksen vai eivätkö. Ja tämä on mittapuu. Kansalaiset, ammattijärjestöt ja PK-yritykset, niin heidän pitää voida sanoa, että olemme nähneet muutokset, olemme nähneet parempia standardeja, parempia oloja, mutta samalla vähemmän hallinnollista taakkaa. Eli EU keskittyy isoihin asioihin eikä sääntele pikkuseikkoja. Eli tässä ei ole kyse tilastoista, sillä suuren yleisön reaktio määrää sen, äänestävätkö ihmiset seuraavissa eurooppalaisissa vaaleissa vai ei. Tämä on onnistumisen mittapuu. Ja sitten raukeamislausekkeet. Itse asiassa sattumalta puhuin tästä juuri tänään ennen tätä kokousta, sillä uskon, että erityisesti EU-lainsäädännössä raukeamislausekkeet voisivat olla hyvä väline, sillä ne pakottavat vastentahtoiset poliitikot. Mehän olemme kaikki poliitikkoja tässä huoneessa ja olemme hyviä luomaan uutta lainsäädäntöä, mutta emme ole hyviä parantamaan olemassa olevaa lainsäädäntöä. Jos on olemassa raukeamislausekkeita, ei voida välttää välttyä lainsäädännön tarkistamiselta. Eli raukeamislausekkeet, vaikka ne saattavat johtaa lisää hallinnoimiseen, koska tarkistus on tehtävä. Ö, mutta silti kuitenkin ne, ne johtavat vastuuntuntoisuuteen, sillä lainsäädännöstä on vastattava. Ja sitten Small Business Act. Me tarkistamme myös sen ja me saamme palautetta PK-yrityksiltä jotta voimme tietää, miten saamme tämän otettua mukaan REFIT-ohjelmaan ja paremman sääntelyn ohjelmaan. Ja sitten esirahasto ja PK-yritykset. Herra Mann jo vastasi osittain itse, sillä hän sanoi, että komissio itse ei päätä siitä, mitkä hankkeet ovat etukelpoisia, mutta kun katsotaan Euroopan talouden rakennetta nykypäivänä, ja jos ajateltaisiin, että Ihanneinvestointi olisi sellainen, että ratkaisemme rakenteellisia ongelmia Euroopassa, jotka liittyvät usein infrastruktuuriin. Eurooppa on jäänyt jälkeen digitaalisessa taloudessa ja digitaalisessa sisämarkkinoissa. Kestävä kehitys, ennen kaikkea kiertotalous, johon tarvitaan epätoivoisesti lisää investointeja Kaikilla näillä alueilla on paljon pk-yrityksiä, jos sijoitettaisiin esimerkiksi kestävään liikkuvuuteen ja sijoitettaisiin autoteollisuuteen, jotta voitaisiin sen puitteissa voidaan voitaisiin rakentaa tehdas, jossa, raken, jossa tuotettaisiin sähköautojen akkuja. Autoteollisuus näyttää siltä, että että autoteollisuudessa olisi vain isoja yrityksiä, mutta itse asiassa siellä taustalla on PK-yrityksiä. Teidän rakentaminen, koulujen rakentaminen, kaikissa näissä toiminnoissa on kyse siitä, että PK-yrityksiä on mukana. Ei ole kyse pelkästään yhdestä urakoitsijasta, joka tekee kaiken itse. Uskon todella, että jos tämän tulisi toimia, ja olen samaa mieltä herra Mannin kanssa tästä, että sitä että tämän on onnistuttava, sillä meidän on pakko voida luoda lisää investointeja. Varoja käytetään paljon, mutta ne eivät luo mitään tuottavaa. Ihmiset eivät uskalla sijoittaa talouteen. Me voimme luoda luottamusta Junckerin suunnitelmalla. Uskon tähän vankasti. Ja lisäksi puhuin tässä äskettäin monille PK-yrityksille ja ne valittivat, että, heidän, että niiden aloilla ei sijoiteta tarpeeksi. Jos voisimme laukaista investointiaallon Euroopassa, vaikka olisi kyse pienestä sijoituksesta leipomoon tai teurastamoon tai pienien yrityksen autoteollisuudessa, jos näin voitaisiin tehdä, niin silloin voitaisiin luoda luottamusta, joka loisi kasvua ja lisää työpaikkoja. Ja aivan viimeiseksi meidän on tehtävä tämä, sillä 80 prosenttia työpaikoista on itse asiassa juuri tällä alalla. Seuraavaksi Jutta Steinruck. Herr Kommissar, äh... Hyvä komission jäsen, yksi kysymys REFIT-ohjelmasta. Agnes Jongerius sanoi jo selvästi, että meille valiokuntana on tärkeää, että sosiaalilainsäädäntö ei kärsi REFIT-ohjelmasta. Te mainitsitte juuri, että kaikki lainsäädäntö tarkistetaan, mutta eikö pitäisi tarkistaa myös sellaista lainsäädäntöä, joka on tulostarkistettavaksi. Esimerkiksi yhden henkilön yritykset. Komissio on ottanut tehtäväkseen myös postilaatikkoyritysten torjunnan, sosiaalisen polkumyynnin torjunnan. Tässä on kyse myös PK-yrityksistä, jotka pelkäävät vaikutuksia näistä ehdotuksista. Olisiko SUP yksi niistä ehdotuksista, jotka refitohjelman puitteissa e- ehkä vedettäisiin pois. Entä sitten veropetosten torjunta ja postilaatikkoyritykset? Mielestäni tässä keskitytään liikaa juuri veropetoksiin, sillä juuri näitä yrityksiä käytetään sosiaalisen polkumyynnin harjoittamiseksi ja kansallisten työehtosopimusten ja työehtojen kiertämiseksi. Tämä pitää kaikki tässä yhteydessä ottaa huomioon. Onko teillä siis konkreettisia ehdotuksia sosiaalisen ja palkkapolkumyynnin torjumiseksi? Nyt ei ole kuultu tähän mennessä mitään konkreettista, mutta ehkä tämä tulee vielä tänä vuonna esille. Okay, perhaps we could take a second. Ehkä otamme vielä toisen kysymyksen. Seuraavaksi Marian Harkin Alderyhmästä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää komission sen Timmermans. Anteeksi, että tulin vähän myöhään paikalle, mutta kuuntelin kuitenkin ja kuulin suuremman osan siitä, mitä sanoitte meille. Yksi kommenteistanne oli, että tässä on liikaa taakkaa PK-yrityksille sääntelykehyksessä. Näin sanotaan jatkuvasti ja ihmiset nyökkäilevät. Ja vastauksessanne kolleganilleni Rova McIntyrelle jo tästä jonkun verran puhuitte, mutta ehkä voisitte vielä vähän täsmentää näitä suunnitelmianne, tarkasteletteko eh, työ- ja turvallisuutta, puhuitte ALV-muodoista ja ilman, että menette yksityiskohtiin, voisitte ehkä kertoa vähän, minkälaisia ajatuksia teillä on mielessänne. Olen laajalti samaa mieltä kanssanne, kun sanotte, että meppien pitäisi tarkastella sääntelyä ja miettiä, ovatko säännöt paikallaan. Rakennuslausekkeet ovat hyödyllisiä, mutta on kuitenkin oltava varovaisia ja varmistettava, että ne huomioivat myös myöhemmän lainsäädännön. Minä olen nähnyt täällä parlamentissa, että laadittiin raukemuslausike ja sitten tuli uutta lainsäädäntöä ja tätä ei huomioitu. Eli tämä oli vain pieni kommentti, mutta olen samaa mieltä kanssani siitä, että pitää tarkastella lainsäädäntöä ja katsoa, Eh, onko se todellakin paikallaan. Ja sitten haluaisin puhua kiertotaloudesta, josta puhuttiin tänä aamuna. Me odottelimme komission pakettia ja toimintasuunnitelmaa. Asiaan suhtaudutaan jonkun verran skeptisesti, mutta te olette, kun mä sanoin, että vihreille te osoittaa, että me ovat väärässä ja minä ja muutkin odottelemme tästä lisää tietoa. Jos haluatte kommentoida asiaa tänään, niin se olisi hienoa. Mutta sitten mulla on vielä muutama yksityiskohtaisempi kysymys. Ymmärtääkseni eh, touko-kesäkuussa ollaan järjestämässä kuulemista. Voisitko korottaa tästä asiasta vähän lisää? Siitä puhuttiin tänä aamuna, kun aamulla puhuttiin kiertotaloudesta. Ja aamupäivällä Ilo puhui myös vihreän vallankumouksen IT-vallankumouksen välistä eroista. Vihreä vallankumous on hallitusten ja valtioiden eh, edistämä ja IT-vallankumous oli yritysten asia. Huomioitteko te tämän seikan ehdotuksissanne? Vaikuttaako se siihen, miten asiasta ajattelette? Ja oletteko harkineet missään vaiheessa vai olisiko tarpeen tehdä minkälaisia vaikutusarviointeja liittyen kiertotalouden työpaikkoihin. Tästä puhuttiin aamupäivällä, puhuttiin siitä, että tulee uusia työpaikkoja, mutta menetetään muita työpaikkoja. Työpaikat muuttuvat, ne ikään kuin vihertyvät. Eli onko mielestäni paikallaan työstää tätä asiaa lisää? Kiitos. Um, <laughs> On um, combating uh, social dumping. I... Sosiaalisen polkumyynnin torjunnasta. Haluan tämän tehdä aivan selväksi. Yksi niistä suurimmista haasteista, joka meillä on, meillä jotka uskomme eurooppalaisiin sisämarkkinoihin, yhteistyöhön, niin sisämarkkinoiden ja siten markkinoiden potentiaalin luoda kasvua ja lisää työpaikkoja – ja puolustaa vapaan liikkuvuuden periaatetta. Jos siihen uskoo, silloin täytyy myös intohimoisesti pyrkiä torjumaan sosiaalista polkumyyntiä. Sillä sillä meillä on miljoonia eurooppalaisia, jotka kertovat näkemyksensä siitä, mitä haluavat saada suojatuksi ja mitä haluavat tapahtuvan. Nyt jo Euroopan unioni on työssäkäyville globalisaation välittäjä ja se vie pois oikeuksia nimenomaan työmarkkinoilta. Eli meillä on ihan valtava haaste edessämme. Ja minun käsittääkseni, kun tarkastellaan uutta lainsäädäntöä, kun arvioidaan sen vaikutuksia, niin meidän täytyy olla todella huolellisia sen suhteen, että sosiaalisen polkumyynnin vaaran pitäisi olla osa tätä koko pakettia. Enkä ole ihan varma, että ennen siinä on niin hirvittävän hyvin onnistuttu tai että olisi otettu riittävän hyvin huomioon nämä riskit menneisyydessä. Kun puhutaan sosiaalista polkimyynnistä, kysymys on siitä, että leikataan hintoja tai ei noudata työehtosopimusten ehtoja tai että väärät firmat, valefirmat toimivat eurooppalaisella maaperällä. Uusi lainsäädäntö, joka kohdistuu pienyrityksiin, sen ei tulisi tarjota mahdollisuutta sosiaalisen polkumyynnin lisääntymiselle, kun komissio tätä pyrkii valvomaan tiukasti. Tämä sovintuu myös veropolkumyyntiin ihan samalla tavalla. Jälleen kerran tiedän tämän edellisestä kokemuksestani. Kilpailukysymys. jossa on jotain järkeä, että voitaisiin saada aikaiseksi järkevä kilpailutaso. Se on mahdollistanut myös veropolkumyynnin ja tämä komissio ensimmäistä kertaa. Täytyy kyllä myöntää, että minun taustallani on tässä kyseessä asiasta, olen kovin ylpeä. Jopa sekin, että meillä on jäsenvaltioita, tai miten tämä nyt muotoilisin, joissakin jäsenvaltioissa tämä opittu asia eikä luonnostaan tullut, mutta periaate siitä, että yritykset maksavat veroja siellä, missä ne myöskin voittonsa tekevät, määrittelee näitä ehdotuksia, joita me teille esitämme, jotka koskevat veropolitiikkaa. Ja Pierre Moscovici on esittänyt useita selkeitä aloitteita tässä suhteessa. Monista kysymyksistä voi esittää monia näkemyksiä. Pyrin vastaamaan näihin mahdollisimman hyvin. Mutta yleisesti toteaisin, että joka ikisen komissaarin täytyy olla paremman sääntelyn kannalla, että tämä toimisi. Jokaisen komissaari täytyy ottaa tämä huomioon omana tehtävänään tietyllä omalla osaamisalueellaan ja toiminta-alueellaan. Minä teen läheistä yhteistyötä heidän kanssaan, mutta tämä ei ole sellainen asia, jota voin hoitaa yksin. Tai mitä voisin väkisin pakottaa niitä tekemään, vaan heidän täytyy haluta tehdä näin. Meidän kaikkien täytyy toimia paremmin tällä alalla. Olen jo käsitellyt niitä aloja, joita tässä tarkastelin. Voin siihen vielä lisätä sen, että asian, josta me keskustelemme sitten, kun neuvottelemme uusista toimielten välisistä sopimuksista, paremmasta lainsäädännöstä myöhemmin tänä vuonna. Siinä on kysymys tästä delegoittujen ja täytäntöönpanevien säädösten kysymyksestä, joka on tärkeä Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja komissiolle myöskin. Ja komissio tässä kohdin pyrkii esittämään ehdotuksia, että voidaan luoda lisävoimuutta mahdollistaa se, että ulkomaailma voi antaa oman panoksensa keskusteluun ja voidaan varmistautua siitä, että tässä ei ole kyseessä asia, josta tulee vain pienen ihmisryhmän sisäinen asia, vaan että se avataan kaikille kun otetaan huomioon lainsäädäntömme monimutkaisuus, niin niin paljon on nyt panostettu delegoituin sääntöihin ja eh, täytäntöpanosääntöksiin, että täytyy varmistautua siitä, että kaikki tehdään avoimesti. Kiertotaloudesta niin paljon, että totta kai uskon, että voimme menestyä siinä paremmin. Parlamentille lähetty ehdotus edellisen komission toimikauden avan lopulla, joka koski jätteitä niin käsittääkseni siinä oli kaksi vaihtoehtoa. Ja tietysti me pohdimme molempia vaihtoehtoja. Pohdimme sitä, että pitäisikö meidän tarkistaa tätä olemassa vaihdotusta, pitäisikö se jättää sellaisenaan tarkistettuna, katsoa miten pitkälle sen kanssa mennään. Ja sitten meillä oli sen pohjalta perusteluita, vai pitäisikö se vetää pois ja luoda kokonainen kierros tässä kiertotaloudesta niin, että Samalla otan myös huomioon, millä tavalla tuotantovaiheessa raaka-ainetta käytetään niin, että jätteitä syntyisi loppuvaiheessa niin paljon ja voidaan saada aikaiseksi sitten sellaiset tuotteet, jotka elinkaarensa lopussa voivat myös tulla takaisin tähän kiertotalouteen, eikä niissä syntyisi jätettä. Ei pelkästään se, että ei luotaisi niin paljon jätettä, vaan tarkasteltaisiin sitä, miten luotaisiin sitä mahdollisimman vähän. Heidän ehdotus ei ollut parlamentissa vielä niin kauan ja olen sitä mieltä, että jos me teemme kovasti töitä ja kykenemme esittelemään kertotaloussuunnitelman tänä vuonna, niin emme menetä paljon aikaa tai ollenkaan aikaa ja kykenemme menemään nopeasti eteenpäin tässä kysymyksessä. Ja voimakkaasti uskon, että voimme toimia paremmin ja saamme luotua tilanteen, joka on parempi kuin mikä meillä on ollut esillä aiemmin. minä kyseenalaistaisin sen, että tällainen vihreä talous on aina valtiojohtoista. Niin yhteyksen avulla olen käynyt viimeisen neljän vuoden aikana. Olen nähnyt enemmän innokkuutta ja visioita ja rohkeutta yrittäjien parissa suhteessa kestävän talouteen kuin poliitikkojen. Meillä on uudessa taloudessa PK yrityksiä, jotka ymmärtävät sen, että kestävyys ei ole mikään vastuu vaan, ja velvoite, vaan valtava mahdollisuus. Ja y- suurissa yrityksissäkin on yrittäjiä, jotka ymmärtävät, että jotta heidän yrityksensä menestyisi ja jatkuisi toimintaansa, niin heidän täytyy toimia kestävällä tavalla, jos haluat tämän asemansa säilyttää. Poliittinen vaisto, niin kun otetaan huomioon työväenpuolueen taustani, niin minusta joskus kyllä kannattaa kuunnella elinkeinoelämän joitakin johtajia, jotka suhtautuvat kestävän kehitykseen ihan vakavasti. Se, mitä teemme neuvotteluprosessissa kirjoittelujen suhteen ja muiden asioiden suhteen, on se, että nimenomaan annetaan yhteiskunnalle kysymysluettelo, jonka avulla voidaan sitten auttaa meitä siinä, millä aloilla meidän pitäisi työskennellä. Ja olen saanut kohdata aika paljon innokkuutta myös yksityissektorilla. Ihmiset uskovat nimittäin tähän. He tietävät, tai ehkä joskus tämä poliittinen sykli on lyhyempi kuin yrityksillä. Ja yritysten täytyy katsoa kauemmas tulevaisuuteen, jos haluavat yritystensä onnistuvan. Minusta tämä on yhä enemmän valtavirtaista elinkeinoelämässä se, että kestävyys ei ole mikään lisätaakka suhteessa voittoihin, vaan valtava mahdollisuus tulevaisuuden varalta. Ja siitä syystä meidän täytyy työskennellä niiden kanssa yhteistyössä tämän asian parissa. Ajatus siitä, että vihreä kasvu voi pelkästään olla valtiojohtoista, minusta on aika pasee. Thank you very much. Now we... Kiitos paljon. Vielä yhdeksän jäsentä, jotka haluavat vielä esittää kysymyksiä ja 10 minuuttia on enää aikaa jäljellä. Se tarkoittaa sitä, että kysymykset on esitettävä nopeasti. Älkää, vielä, älkää pitääkö nyt puheita. Maria Haudikes. Kiitos. Niin, minulla on makro kysymykset teille, koska teillä on täällä makrorooli. Tämä on todella tärkeä lähestymistapa. Eurooppa tarvitsee uudenlaista kilpailukykyä, joka pohjautuu sosiaaliselle kehitykselle ja olen aivan samaa mieltä asiasta. Jos näin on, niin miten me voimme edistää me ainoastaan parempaa sääntelyä tämän lähestymistavan pohjalta, vaan myös parantaaksemme taloushallintoa, koska tässä mielestäni pitäisi olla sosiaalis-taloudellista hallintoa ja tämän pitäisi olla nyt uudessa 2020 eh, strategian vaiheessa, ohjausjaksossa. Pitäisi huomioida myös komission maakohtaisissa suosituksissa ja olemme sitä mieltä, että kun nyt alamme miettiä talous- ja rahaunionin tulevaisuutta, siihen pitäisi ottaa mukaan myös sosiaalinen ulottuvuus kaikkeen tähän työhön. Eli mitä voit sanoa tähän? We'll also give the opportunity. Annamme myös mahdollisuuden Arne Kirkille esittää lyhyt kysymys. olisi. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen Timmermans. Nyt kun puhumme täällä avoimesti, niin haluaisin puhua ehdotuksesta, jotka, jonka lähetin kirjeitse 17. syyskuuta viime vuonna. En, en ole saanut vie, vielä vastausta siihen, vaikka yhteydet PK-yrityksiin ovat tässä yhteydessä hyvin tärkeitä. Tässä kirjeessä ehdotin tällaista lyhyttä pakollista työharjoittelua kaikille komission jäsenille ja EU-virkamiehille, he lähtisivät leipomoon tai vanhu, äh, vanhusten taloon työharjoitteluun. Mitä pidätte siitä ideasta, että kaikki EU-virkamiehet lähettäisiin viikon työharjoitteluun tällaisiin yrityksiin? Ja kolmas kysymys Saba Sokorilta. Olkaa hyvä. Uh, I will be very short because you... Kiitos ihan lyhyesti, koska jo vastasitte kysymykseeni. Niin liittyen jätelainsäädäntöön. Ehkä ehditte vielä sanoa jotain siitä, miten komissio voi parantaa vanhaa pakettia liittyen jätelainsäädännön poistamiseen. Okay. Uh, that were the three questions. Siinä tuli kolme kysymystä. Olkaa hyvä. I think there's a, a, Minun mielestäni voimme monella tavalla parantaa talouden ohjausjärjestelmää. Meidän pitää myös tarkastella emun rakennetta. Neljä komission jäsentä tekee työtä tämän parissa. Menneisyydessä meillä on ollut sokea kohta sosiaaliselle ulottuvuudelle tässä kaikessa. Tämä on helppo selittää, sillä se johtaa johtuu siitä, että tämä on ollut ennen kaikkea jäsenvaltioiden toimivallassa eikä EU-toimivallassa, mutta tämä on mutta tulevaisuudessa on ainakin tarpeen arvioida vaikutuksia työmarkkinasuhteisiin ja suositusten vaikutuksia. Ja tästä syystä komission puheenjohtaja Juncker puhui tarpeesta ottaa käyttöön sosiaalinen vaikutusten arviointi. Tämä voisi olla osa EUn talouden ohjausjärjestelmän parannusta. Tiedän, että käsittelette itsekin ideoita, jotka menevät tähän suuntaan, ja komissio voi, voi kyllä mielellään lukea teidän, teidän ehdotuksenne. Ja sitten pakollinen työharjoittelu. Tämä ajatus miellyttää minua periaatteessa, mutta sen pakollisuus, ehkä te haluaisitte tästä pakollista, mutta minun mielestäni olisi hienoa, jos komission virkamiehet menisivät päiväksi vuodessa takaisin koulun penkille ja oppisivat Euroopasta. Ehkä meidän pitää miettiä Tästä en ole vielä jutellut kenenkään kanssa, mutta ehkä meidän pitää miettiä sitä, että jos voitaisiin vuodeksi, vuodessa päiväksi lähteä koulun penkille, niin ehkä voitaisiin lähteä myös päiväksi harjoitteluun leipomoon tai esimerkiksi terveydenhuollon pariin. Mutta mielestäni emme voi velvoittaa komission työntekijöitä lähtemään tällaisen harjoittelun. Tämä ei kuulu kyllä minun toimivaltaani, enkä tiedä, olisiko tämä oikea tapa käyttää EUn verovaroja. Täällä parlamentissa ja täällä, komis, täällä parlamentissa ja komissiossakin olisi joskus hyvä päivän tai yksi lähteä toimielinten ulkopuolelle ja olla yhteyksissä näihin ihmisiin, joille me teemme työtä. En aio siihen ketään velvoittaa, mutta aloitteena tämä on hyvä. Voin, voin miettiä sitä, miten tämä voitaisiin toteuttaa. Muuten olen sitä mieltä, että varmasti monet komission ja parlamentin työntekijät päivittäin ovat yhteyksissä niin sanottuihin normaaleihin ihmisiin. No mehän olemme loppujen lopuksi kaikki normaaleja, normaaleja ihmisiä. Minä, minäkin olen nuoremman poikani kanssa aina lauantai-aamuisin jalkapalloharjoituksissa ja siellä kentän laidalla puhun ihmisten kanssa. Siellä ihmiset valittavat Euroopasta. Tämähän kaikki kuuluu asiaan, näin me teemme työtä. Mutta mielestäni on hyvä ajatus ei pelkästään lähteä päiväksi takaisin koulun penkille, vaan myös ehkä johonkin yritykseen. Vastasin jo jätehuoltopakettiasiaan. Haluaisin toistaa ihan lyhyesti, että emme halua kyseenalaistaa tavoitteita. Me haluamme kiertotalousehdotuksia, jotka juovat, luovat mahdollisuuksia Euroopassa, luovat työpaikkoja. Me, luulemme, me olemme sitä mieltä, että voimme tässä onnistua ja nopeasti tämän ei pitäisi viedä niin paljon aikaa kuin alkuperäinen ehdotus. Me haluamme korkealaatuisen ehdotuksen, joka tarkoittaisi myös sitä, että ehdotusta voitaisiin helpommin käsitellä parlamentissa ja neuvostossa. Okay, three more. Vielä kolme kysymystä. Se tarkoittaa sitä, että kaikki eivät voi esittää kysymyksiä. Javier Lopez ST-ryhmästä. Muchas gracias. Kiitos, varapuheenjohtaja. Minä haluaisin kysyä lainsäädännöstä, joka koskee äitiysvapaata. Tästä on puhuttu parlamentissa ja valikunnassa viime kuukausien aikana varmasti olette samaa mieltä kanssamme siitä, että tähän asiaan tarvitaan lainsäädäntöä, kun ajatellaan eh, Euroopan sosiaalisia ja demografisia ongelmia. Meidän on löydettävä tähän joku ratkaisu. Parlamentissa muutaman viikko sitten eh, kokoonnuttiin sekä työllisyysvaliokunta että naisten asian valiokunta ja komissio oli avoin jatkokeskusteluihin, jotta päästäisiin tästä nykyistä pattitilanteesta. Valitettavasti neuvosto tai puheenjohtajavaltio ei tämänhetkinen puheenjohtajavaltio eläasiasta koin kiinnostunut. Se ei tullut edes paikalle kokoukseen. Mitenhän tästä ongelmasta päästäisiin? Nyt tarvitaan Euroopassa tällaisen asian ratkaisuja. Ja sitten täällä on toinenkin asia mainittu, joka liittyy tähän refitiin. Kyseessä ovat yritykset, yhden henkilön, henkilön yritykset. Varmasti tähänkin löytyy joku ratkaisu. She from the ECR. Amir Bashid ESR-ryhmästä. Tillemans. Varapuheenjohtaja Timmermans, kiitoksia siitä, että tulitte tänne paikan päälle. ECR on ilahtunut teidän sitoumuksestanne vähentää byrokratiaa ja parantaa sääntelyä. Minusta on oleellista jättää mikroyritykset ja nuoret yritykset lainsäädännön velvoitteiden ulkopuolelle, mikä mahdollistaisi sen, että uusia yrityksiä perustettaisiin paljon enemmän kautta koko mantereen. Aikooko komissio tarkastella tällaisia poikkeuksia ja helpompia säännöksiä pienemmille yrityksille tapauskohtaisesti – kaikessa uudessa tai tarkistetussa lainsäädännössä. kiitoksia. And then the last question. Ja sitten viimeinen kysymys Rova Jatslowieckalta. Witam bardzo serdecznie pana. Kiitos. Oli. Halusin tervehtiä ja toivottaa tervetulleeksi komission jäsenen. Valitettavasti tulin vähän myöhään, koska meillä oli varjoesittelijän kanssa kokous. Minä haluaisin kysyä tästä strategisten investointien rahastosta. Miten komissio aikoo löytää ne yritykset, jotka käyttävät eurooppalaisia rahoja Eh, niin, että ostan palveluita toiselta yrityksiltä. Te sanotte, että pk-yritykset ovat usein aktiivisia, mutta ne eivät välttämättä aina ole tässä pää sopimuskumppanina tässä usein käy niin, että näille alihankkijoille tulee vain pieni osa, näille pk-yrityksille vain pieni osa tästä koko rahasta, niin miten komissio aikoo tätä torjua, tätä käytäntöä? Maternity leave, I was... Äitiysloma. Mietinkin jo, että milloin tämä asia otettaisiin esille. Kuten tiedätte, komission jäsen sanoi, että tämä tilanne on aivan jumissa. Eli todistakaa meidät vääräksi, vääräksi ja jatkamme tätä mutta tällä ei ole vaikutuksia tällä hetkellä kuin kahdeksaan jäsenvaltioon, sillä 20 jäsenvaltiota on mennyt pidemmälle kuin direktiivi. Mutta tämä voisi olla silti tärkeä lisä. Komission jäsen Jourova on tehnyt kaikkensa ja enemmänkin saadakseen tämän jälleen liikkeelle. Ja saimme Euroopan parlamentin valiokunnilta suurta tukea. Jourova on myös tavannut puheenjohtajavaltion kanssa. Ja käsittääkseni viime viikolla hän tapasi Latvian työministerin. Eli nyt pallo on kyllä neuvoston puolella. Meidän pitää odottaa, mitä neuvosto sanoo asiasta. Toivon, että he todistavat ne kommentit oikeaksi, joiden mukaan on mahdollisuus, että ehdotus etenee vielä mutta jos asia ei etene komission, on jossain vaiheessa tehtävä se johtopäätös, että ehdotus on vedettävä pois ja on annettava uusi ehdotus, joka parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla, sillä meidän on edistyttävä asiassa. Eurooppa menettää valtavasti potentiaalia, sillä me emme ole tarpeeksi hyviä luomaan hyviä mahdollisuuksia naisille työmarkkinoilla. Komissio aikoo kyllä keskittyä tähän asiaan, ei pelkästään siksi, että se on moraalisesti oikein, vain, vaan koska se on myös taloudellisesti kannattavaa ja välttämätöntä. Tämä siis äitiysloma-asiasta. Mielestäni se idea on hyvä, että mikroyritykset jätettäisiin ulkopuolelle sääntelystä, mutta tätä voidaan ehkä käyttää myös väärin. Sellaiset yritykset voisivat tehdä niin, jotka haluavat kyseenalaistaa sääntöjä ja kertasääntöjä luomalla keinotekoisia mikroyrityksiä. Eli meidän pitää olla varovaisia, jotta emme luo mahdollisuuksia sellaisille ihmisille, jotka haluavat käyttää väärin tätä, näitä mahdollisuuksia ja näin harjoittaa sosiaalista polkumyyntiä. Eli ei pidä aiheuttaa tarpeetonta hallinnollista taakkaa mikroyrityksille, mutta viime vuoden kokemukset ovat tehneet minusta hyvin varovaisen. Ei pidä luoda sellaista tilannetta, jossa ei auteta mikroyrityksiä, vaan päinvastoin autetaan rikollisia, jotka käyttävät mikroyrityksen statusta kohdellakseen sekä työntekijöitään että asiakkaitaan väärin. Eli idea saattaa olla hyödyllinen, ennen kaikkea digitaalisilla sisämarkkinoilla. Meillähän on paljon uusyrityksiä EU-ssa. Olen tavannut monia nuoria miehiä ja naisia, jotka lähtevät Singaporeen tai esimerkiksi Yhdysvaltoihin, koska siellä toiminta on helpompaa. Entä sitten alihankinta? Olen viime, eh, olen edellisessä virassani nähneet väärinkäytöksiä, joihin kansallisten viranomaisten pitäisi puuttua. Olen nähnyt suurissa hankkeissa sellaisia tapauksia, että suuret urakoitsijat käyttävät sosiaalista polkamyyntiä alentaakseen kustannuksia ja joissakin tapauksissa kansalliset viranomaiset puuttuivat asiaan vahvasti. Komissio kyllä kiinnittää huomiota tähän, mutta toimivalta on kyllä kansallisilla viranomaisilla. Do you make mistakes, Mr. Timmermans? I... virheitä, herra Timmermans? No, minä olen tehnyt valtavan virheen. Unohdin erään henkilön, joka pyysi puheenvuoroa jo aikaisessa vaiheessa. Voidaanko tämä puheenvuoro vielä ottaa? Rina, Ronja Karin QE-ryhmästä nopeasti ja sitten saan paremmat, paremman oman tunnon. Det ska vara två hurtiga spørgsmål, lovar jag. Øh, För det första snackar du om øh, Kiitos. Minulla olisi teille kysymys itse asiassa kaksi kysymystä. Te puhuitte sosiaalista vuoropuhelusta joka on tärkeä ja sanoitte, että te todellakin haluatte sitä käydä kumppaneiden kesken, mutta toisaalta sanoitte, että te ette voi päättää lainsäädännöstä, mutta parlamentti oli sitä mieltä, että edelleen komissio ei huomioinut tätä työmarkkinaosapuolten vuoropuolella tarpeeksi hyvin. Mitä te ette tehdä tämän asian eteen? Työmarkkinaosapuolet kokevat, että heitä tai niitä ei kuunnella. Sitten puhutte sosiaalista polkumyynnistä miten on tarkoitus saada aikaiseksi uutta lainsäädäntöä niin, että siitä ei tule sosiaalista dumppausta, mutta entäs olemassa oleva sosiaalinen polkumyynti? Mm, jotkut odottavat aloitteita, jotta siitä voidaan päästä eroon. Se on ongelma. Again, I, um, for all sorts of reasons, strong... Niin, näköistä syystä uskon sosiaalisen vuoropuhelun. Tiedän, että sillä on paljon annettavaa, jos useasta vuoropuhelua todellakin on olemassa. Vuoropuhelu merkitsee sitä, että ei väkisin vain taota omia näkemyksiä toiselle. Sosiaalisen vuoropuhelun mielestäni ja siinä olevat osapuolet tulevat komission pakeille ja sanovat, että komissiolla ei ole tähän mitään sanottavaa. Tällainen kokemus meillä myös on. Ja sanoi, että valitettavasti ei vuoropuhelu tätä ole. Minusta vuoropuhelu on sitä, että molempi osapuoli esittää näkemyksensä ja sitten käydään keskustelua siitä. Miten tällaista vuoropuhelua voidaan sitten vahvistaa? Minun mielestäni sen tulisi olla osa paremman lainsäädännön suunnittelua, kun pyritään solmimaan toimintavälistä sopimusta. Täytyy varmistautua siitä, että työmarkkinaosapuolet siihen istuvat hyvin. Ehkäpä meidän tulisi myös katsoa näitä kansallisia, kansallisia kokemuksia – ja mitä niistä voidaan oppia. Mutta en usko, että voimme edistyä paljon tällä alalla, jos meillä ei ole luottamusta työmarkkinaosapuoliin ja että ne uskovat, että niitä kuullaan, ovat osa tätä keskustelua niin, että näkemyksiä vaihdetaan ennen kuin päätöksiä tehdään. Ja pyrin tähän luomaan mahdollisuudet. Ja Marian Täissen erityisesti tätä työstää kovasti. Samalla tämä soveltuu myös sosiaalisen polkumyntin. Monissa jäsenvaltioissa on paljon toiveita sen suhteen, että meidän tulisi näitä asioita työstää yhdessä. Keskustelu on vahvasti käynnissä, sillä yhä useammassa jäsenvaltiossa nähdään ne kielteiset vaikutukset, joita on, kun sosiaalisen vuoropuheluun ei puututa. Komissio on näiden jäsenvaltioiden kanssa läheisessä yhteistyössä nähdäkseen, mitkä ovat ne seuraavat askeleet, joihin pitäisi ryhtyä, kun uudistamme lainsäädäntöä ja työstämme näitä suunnitelmiamme. Jälleen kerran mainitsen komissaari Tysonin mm, sitoumuksen näissä kysymyksissä ja varmistaudumme siitä, että meillä on konkreettisia ehdotuksia sitten parlamentille esitettävänä jossain vaiheessa kun neuvotellaan jäsenvaltioiden kanssa ja kun niitä on kuultu, varsinkin niiden jäsenvaltioiden mielestä, joiden mielestä sosiaalinen polkumyynti luo kielteisiä, va- kielteisiä vaikutuksia yleisesti ottaen Euroopan unioniin. Kiitoksia. Kiitos paljon, herra Timmermans. Tämä on ollut oikein mielenkiintoinen tunnin ja kymmenen minuutin keskustelu. Palaamme asiaan kyllä ja kutsumme teidät keskustelemaan kanssamme myös tulevina vuosina. Olemme tyytyväisiä siihen, että olitte täällä valiokunnassa, olitte ensimmäinen paikalla täällä kokoussalissa. Muut tulivat kaikki myöhässä paikalle. Kiitos siis paljon. Okei. Okay. Ähm. No niin. Kutsumme herra Timmermansin vielä uudelleenkin tänne valiokuntaan ja kolme jäsentä, jotka pääsevät silloin esittämään kysymyksiä ensimmäisenä, kun komission jäsen tulee seuraavan kerran. Nämä kolme jäsentä ovat Ann Sander, hän siis saa esittää kysymyksensä Timmermansille seuraavan kerran ensimmäisenä Kasnyevski ja Van Balens ovat nämä jäsenet, jotka eivät nyt saaneet mahdollista esittää kysymyksiä. Laitamme teidät puhujaluetteloon niin, että saatte ensimmäisenä kysymysvuoron seuraavan kerran. Ja nyt sitten, sitten seuraava esityslistan kohta 13, joka koskee sääntelyn toimivuutta ja tuleksellisuutta koskevaa ohjelmaa Refittiä. Annan puheenvuoron Rova McIntyrelle joka on tämän asian valmistelija. Kiitos. Puheenjohtaja täällä minä olen ihmisten selän takana. On nyt todella hyvä hetki puhua tästä Refit-lausunnostamme. Olin iloinen, että valiokuntana, päätimme tämän lausunnon laatia, sillä on tärkeää saada työllisyysvaliokunnan kanta Refit-ohjelmasta eli siis siitä, miten hallinnosta taakkaa voidaan vähentää niin, että yritykset voivat luoda työpaikkoja. Sehän on ollut viestimme koko ajan. Viittasin tuossa aikaisemmin jo herra Timmermansin kommentteihin siitä, mikä, mitä on parempi lainsäädäntö. Kuulemisessaan hän puhui siitä, että, että leipuri, joka voi käyttää aikansa leivän leipomiseen mieluummin kuin paperityön tekemiseen, niin se, siinä on yksi esimerkki paremmasta lainsäädännöstä. Ja tämä on yksi näkökulma Refitissä. Sen tarkoitus on auttaa pieniä yrityksiä luomaan enemmän työpaikkoja. Eli tämä on painopiste tässä koko lausunnossa ja kaikissa kohdissa. Olen yrittänyt saada siis tämän työpaikkojen ja kasvun ja työpaikkojen luomisen esteiden poistamisen tähän keskipisteeseen. Muutama seikka. Niitä haluaisin korostaa tässä. Ensinnäkin terveys- ja turvallisuuslainsäädäntö, me olemme aina oikein sanoneet, että ei pidä tehdä kompromisseja työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suhteen. Ja se on aivan yhtä tärkeää pienissä yrityksissä kuin suurissakin. Ja siltikin olen sanonut usein tässä valiokunnassa, että olen sitä mieltä, että työterveys- ja turvallisuuslainsäädäntöä pitäisi vähentää, jos siis voimme vähentää monimutkaisuutta tässä lainsäädännössä, voimme myös lisätä lainsäädännön noudattamista. Kun puhuu pienten yritysten omistajille, kuten teinkin Birminghamissa lauantaina, voi huomata, että kaikki pystyvät ymmärtämään tämän, tämän seikan, että, että, pitää, että he käyttävät paljon aikaa lainsäädännön ymmärtämiseen. Jos lainsäädäntö olisi yksinkertaista, niin sitä noudatettaisiin myös paremmin, sillä kaikki haluavat pitää itsensä ja työntekijänsä terveinä ja turvallisina. Eli lainsäädännön monimutkaista mutkaisuutta pitää vähentää kaikissa mahdollisissa kohdissa. Ja sitten kohta seitsemän. Se vaatii komissiota parantamaan lainsäädännöllistä sykliä ja ottamaan käyttöön raukeamislausekkeita sen takaamiseksi, että lainsäädäntöä tarkistetaan säännöllisesti. Olen siis oikein iloinen Timmermansin vastauksesta kysymykseen, joka koski raukeamislausekkeita. Ja koska herra Timmermans on sosialisti, toivon, että sosialistikollegat täällä myös ovat samaa mieltä hänen kanssaan. Tärkeää on nähdä mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä. Eli kohdassa kahdeksan me puhumme siitä, että komissiota pyydetään priorisoimaan toimet sellaisilla aloilla, joilla ollaan tunnistettu top 10 hallinnollisesti raskaimpaa lainsäädäntöä PK-yrityksille. Mehän puhumme taakan vähentämisestä ja hänen prioriteettinsa. Ja PK-yritysten palaute varmasti otetaan huomioon. En nyt käytä enempää puheaikaa, vaan odotan innolla värjoesittelijöiden kantojen kuulemista. Toivottavasti saamme yhdessä hyvän lausunnon aikaiseksi. Kiitos. Ensiksi EPPn varjoesittelijä Ann Sander. President. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin onnitella ja kiittää esittelijä tästä erinomaista työstä. On totta, että EPPn varjoesittelijänä olen aika lailla tyytyväinen tähän tekstiin, sen sisältöön, koska siinä todella korostetaan refitin tärkeyttä, että voitaisiin vähentää hallinnollista ja sääntelytaakkaa, joka kohdistuu yrityksiin ja erityisesti 20 miljoonan pk-yritykseen, joka on Euroopan tasolla 99 prosenttia yrityksistä ja ne ovat taloudellisen kasvun todellinen moottori, koska ne ovat hyvin innovatiivisia innovaatiokykyisiä, ne luovat työpaikkoja, edistävät yhteiskunnasta integraatiota ja siksi nämä PK-yritykset ovat meidän taloudellisen kudoksemme keskiössä ja mm, siksi ne pitää muistaa, ne löytyvät nimenomaan täältä esittelijän tekstistä. Mitä tulee sitten itse tähän lausuntoon, niin olisi muutama tarkistus esitettäväksi, jotta voitaisiin vähän täydentää tekstiä. Voisin ehkä mainita muutaman kappaleen, esimerkiksi kappale kaksi. Siitä sanoisimme, että me emme kannata sääntelyn purkamista, kannamme sitä, että kannatamme sitä, että olisi todella hyvää sääntelyä. Eivät yritykset tarvitse sääntelyn purkua, vaan oikeanlaista sääntelyä, jotta ne pystyvät kehittymään ja luomaan työpaikkoja. Ja kappale 5, siinä puhutaan PK-testin todesta täytäntöönpanosta. Minusta sen pitäisi olla pakollinen ja systemaattisesti mukana aina lainsäädäntöprosessissa. Ja tämän pitää perustua ajatuksesta pannaan aina pienet etusijalle. Ja siksi on eh, todellakin tärkeää, että nämä tällaiset yritykset ovat aina kaiken mittana. Ja sitten kappale yhdeksän vaikutusarvioinnit. Meidän pitää miettiä, mikä olisi paras hetki tehdä nämä arvioinnit, jotta niistä olisi todella hyötyä on mietittävä, mikä on paras hetki niille, sillä usein vaikutusarven tehdään lainsäädäntöprosessin alkuvaiheessa, mutta sitten unohdetaan, että sen jälkeen tekstiä käsitellään eri yhteyksissä ja kun ne menevät kolmikanta neuvotteluihin, joskus sieltä ulos tulevat tekstit ovat aika erilaisia kuin komission ensimmäinen ehdotus. Ja siksi pitää miettiä tarkkaan, milloin pitäisi vaikutusarviointi tehdä. No tässä minun ajatukseni. Nämä asiat liittyvät tai aika keveitä kommentteja ja minä haluaisin nyt vielä kerran korostaa sitä, että tämä tehty työ on erinomaista. Valmistelija on tehnyt sellaista työtä, johon voimme yhtyä hyvin pitkälti. Kiitos. Kiitos seuraavaksi Agnes Jongerius. Kiitos dank ook aan eh, mevrouw McIntyre voor het... Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä mietintö, joka on esillä, on hyvä keskustelun lähtökohta, mutta täytyy kyllä rehellisesti sanoa, että minulla on itse asiassa kyllä suuria vaikeuksia tämän sisällön suhteen. Sellaisena kuin minä sitä luen, niin Siinä puretaan säännöstelyä, joka koskee työntekijöiden oikeuksia. Eurooppalaiset minimisäännökset eivät ole olemassa turhan takia, vaan niiden tavoitteena on nimenomaan suojella työntekijöitä niin, että yhteiskunnallisten säännösten avulla suojataan työntekijöiden turvallisuus ja terveys. Ja kun meillä on kolme miljoonaa työntekijää, joka, jotka joka vuosi joutuvat vakavan onnettomuuteen työpaikallaan ja 160 000, jotka kuolevat työpaikallaan sairauksien tai onnettomuuksien seurauksena, niin minun mielestäni ei ole vastuullista pyrkiä poikkeuksiin tässä suhteessa. Ja kyllä minä ymmärrän sen innokkuuden, joka tässä on, että keskitytään pk-yrityksiin. Olen pitkään työskennellyt ammattiyhdistysliikkeessä ja tiedän, että pk-yritykset ovat tärkeitä taloudelle. Ne ovat tärkeitä työpaikkojen määrän kasvulle ja joskus pk-yritykset voidaan säädellä nopeammin. Niissä voidaan sääntelyä hoitaa nopeammin kuin suurissa yrityksissä, mutta Meillä kuitenkin, kun arvioidaan koko tätä refit-prosessia, työntekijöiden etu, kuluttajien etu ja kansalaisten etu on ensisijalla. Ja jos lainsäädäntöä kehitetään, niin silloin minun mielestäni sen kysymys pitäisi olla lainsäädännön kohdistavuudesta, sen laadusta eikä lainsäädännön määrästä. No sen lisäksi sitten on myös se tosiasia, että lainsäädäntöä poistetaan, kuten esimerkiksi tämä raskauteen liittyvä lainsäädäntö, ja että osa näistä on otettu tässä lausunnossa huomioon myönteisenä asiana. Tästä en ole samaa mieltä. Minun mielestäni on huolestuttavaa se, että komissio suhtautuu tai vesittää näitä työmarkkinaosapuolten kanssa tehtäviä neuvotteluja ja se vaikuttaa tuleviin sosiaalisen vuoropuhelun tuloksiin. Minusta meidän pitäisi olla toinen lähestymistapa kuin tällä hetkellä tässä on teillä, edustaja McIntyre, ja toivon, että tekin mm, tässä myös lausunnossa otatte huomioon kaikkien eurooppalaisten työntekijöiden edun, riippumatta siitä, ovatko he työssä pienessä tai suuressa yrityksessä. Minimisuojasäännökset ovat olemassa kaikkia varten. Ja siinä suhteen, sen suhteen en halua tehdä mitään myönnytyksiä. Thank you. I'll give the floor. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa Ulla Tornees Aldesta. Hän on myös varapuheenjohtaja. Eh, first Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää valmistelijaa hyvästä lausuntoluonnoksesta, joka mielestäni käsittelee tärkeitä näkökulmia paremmassa sääntelyssä. Se käsittelee työllisyysnäkökulmia. Olen samaa mieltä valmistelijan kanssa siitä, että parempi lainsäädäntö ja työntekijöiden parempi suojelu eivät ole toisensa poissulkevia tekijöitä. Olen samaa mieltä myös siitä, että yksinkertaisin lainsäädäntö, joka on selkeä sanaista, parantaa sääntöjen noudattamista ja parantaa työterveyttä ja turvallisuutta. On tärkeää, tämä on tärkeä kohta ja valmistelija on tämän muotoillut hyvin lausunnossaan. On myös hienoa, että valmistelija keskittyy PK-yrityksiin lausunnossa. On tärkeää parantaa vaikutusten arviointia ja ottaa myös mukaan raukeamislausekkeita. Se on tärkeää, kuten Franz Timmermanskin sa- sanoi. Eli raukeamislausekkeet mukaan aina tarpeen tullen. Haluaisin kuitenkin, että, että tässä otettaisiin ylhä, alhaalta ylöspäin lähestymistapa asiaan. Kuluttajat, järjestöt ja pienet yritykset ovat niitä, jotka joutuvat selviytymään EU-lainsäädännön kanssa. Siksi mielestäni on tärkeää antaa keskeisille sidosryhmille ääni valta tässä paremmassa lainsäädännössä. Toivottavasti löydämme konsensuksen tästä ja haluan myös lisätä tarkistuksen sitä, että pitäisi ei pelkästään poliittisen syklin, al- syklin alussa tarkistaa lainsäädäntöä, vaan koko prosessin ajan. Toivottavasti voimme tästäkin löytää yhteisymmärryksen. Tämän lisäksi saatan ehkä lisätä vielä muutamia pieniä tarkistuksia. Odotan innolla tulevaa yhteistyötä lausunnon parissa ja haluan vielä kiittää valmistelijaa oikein hyvästä luonnoksesta. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa Rina Ron ja Kari Gue ryhmästä. Tak for mig til øh, rapportøren. Jeg må sige, at, øh, at vi... Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää valmistelijaa. Kestää vielä jonkin aikaa ennen kuin saamme yhteisymmärryksen aikaiseksi. Tämä on hyvä lähtökohta tuleville keskusteluissa. Kannoistamme Refit-ohjelmasta. Kaikki haluavat tietysti lisää työpaikkoja, mutta keskeinen kysymys on, minkä laatuisia nämä uudet työpaikat olisivat. Ja tässä kohtaa minulla on kyllä huolenaiheita. Haluaisin aloittaa myönteisillä seikoilla. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että lainsäädännön on oltava selkeää, yksinkertaista ja hyvin ymmärrettävissä. Ja tällainen lainsäädäntö on hyvä lähtökohta tulevalle työlle. Tämä on siis meidän tavoitteemme ja haluan tämän eteen tehdä työtä. Mielenkiintoinen on myös komission kommentti siitä, että työntekijät pitkällä aikavälillä tulevat häviämään. Esimerkiksi jos emme, jos emme tarkista syöpää aiheuttavien ainesosien lainsäädäntöä, lainsäädäntö toimii eri jäsenvaltioissa eri tavalla. Joissakin jäsenvaltioissa on vahvaa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua. Työmarkkinaosapuolet ovat aktiivisia, osallistuvat vahvasti. Ja tällaisissa jäsenvaltioissa pitäisi olla oikeus myös ottaa sellainen kanta, että mennään pidemmälle ja tehdään uusia aloitteita se tapa, jolla voimme käyttää refittiä, ei, sen ei pitäisi olla täys, täy, täysinäinen yhdenmukaistaminen. Meidän pitäisi määritellä vähimmäistandardeja ja vahvistaa työntekijöiden oikeuksia. Meidän pitäisi myös varmistaa se, että jäsenvaltiot voivat mennä pidemmälle ja Komission pitää uudistaa olemassa olevaa lainsäädäntöä niin, että voimme tulevaisuudessa tehdä asiat paremmin kuin nyt. Kiitos. Kiitos. Ja sitten vihreiden puolesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Puhun Jean Lambertin nimissä, joka on varjoesittelijänä tässä mietinnössä, mutta hän ei päässyt tänne paikalle. Olemme kiitollisia esittelijälle ehdotuksista. Jos suhtaudumme näihin ehdotuksiin ristiriitaisesti, me voimme nimittäin tukea sitä vaatimusta säännöille, jotka on hyvin muotoiltu. Tästä voi olla hyötyä myös parempassa täytäntöpanossa kansallisella tai alueellisella tasolla. Olemme myös samaa mieltä siinä, että meidän ei tulisi tehdä kompromisseja turvallisuus- ja työturvallisuusnormeissa. Kuitenkin meidän mielestämme ristiriitoja on tässä mietin lausunnossa ja haluaisimme korostaa työaika- ja äitiyslomadirektiivejä. Ne myöskin suojelevat työntekijöitä ja työntekijöiden terveyttä. Siitä syystä me emme voi tukea sitä, että kyseenalaistetaan niiden olemassaoloa. Tässä suhteessa uskomme, että Suhteellisen suojelun ajatus on paradoksaalinen. Suhtaudumme myös vakavasti siihen, että sääntelyn parantaminen merkitsisi sitä, että tärkeitä asioita säädellään vähemmän. Lopuksi me voi tukea sellaisia ehdotuksia, joissa työnormeja pidetään kilpailun osana. Tuolta pohjalta Euroopan ei tulisi olla mukana kilpailemassa. Nämä olivat siis pääkohtamme. Kiitoksia. Thank you, uh, Laura. Kiitos. Seuraavaksi Laura Agea, tai ette ilmeisesti haluakaan puheenvuoroa. Hyvä on. Seuraavaksi Sean Simon sd ryhmästä Madam President. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin yhtyä Rova McIntyren onnitteluihin. Hän on samalla tuolla kuin minä. En voi yhtyä tähän tekstiin, mutta se on kuitenkin tiivis. Ja tämähän on hieno asia ja hän toimii aina tällä tavoin. Minä olen tämän aika lyhyen ajan kulossa, mitä täällä parlamentissa olen viettänyt, oppinut sen, että eri kielillä sanotaan eri tavoin se, että asia on kutsuttava sen omalla nimellä. Ja koska tässä herra Timmermans on sosialisti, kolme pistettä voidaan tämä asia ymmärtää ja on sanottava, että tämä ei mitenkään muutu ajan kuluessa. Voidaan hyvin pitkään filosofisesti riillä siitä, onko herra Timmermans sosialisti, oliko hän sitä, tekeekö hän nyt sosiaalisia asioita vai ei, ja se, että eh, mikä hän oikein oli ja mikä hän on tällä hetkellä. Siitä voidaan todella pitkään puhua, mutta tällä hetkellä tämä tuskin kannattaa. Se on aika turhauttava keskustelu. Mutta on aika selvää, niille meistä, jotka olemme tällä puolella, jotka todella ajattelemme, että olemme sosialistia, niin vaikuttaa siltä, että suuri osa siitä, mitä herra Timmermans tekee, ei nyt kyllä näytä kovinkaan sosialistiselta. Eikä voida myöskään ajatella, että tämä yksinkertaistaminen, josta hän puhunut, no, hän sanoi, että tämä ei ole sääntelyn purkamista, kyseessä on yksinkertaistaminen, ja Rova McIntyre teki tämän hyvin eh, selväksi tämän yksinkertaistamisasian tässä hyvin yksinkertaisessa tekstissä, jonka hän on laatinut, mutta ei tämä niin simppeliä ole, että kun vain eh, kaikesta tehdään yksinkertaisempaa, niin kaikki paranee, eikä tämä nyt aina ole niin, ei maailma ole nyt niin rakennettu, että on ainoastaan pk-yrityksiä, joilla on valtava määrä monimutkaisuuksia rikoksia niiden kimpussa. Jos tämä monimutkaisuus e, poistetaan, niin sitten maailma paranee niiden kannalta. On myös hyvin suuria yrityksiä, jotka nimenomaan pohjaavat työnsä siihen, että on kerros kerroksen päällä erilaista monimutkaisuutta ja tätä käytetään niiden etujen mukaisiksi, mutta kuitenkin eh, väärinkäytetään työntekijöitä tai kohdellaan huonosti. Ja tässä on usein ongelmana eh, ei yksinkertaistaminen, vaan e, monimutkaisuus. Ja jos ajatellaan, että yksinkertaistaminen aina parantaa e, tilannetta, no tämä on kyllä aika lailla e, yksinkertainen tapa ajatella, vai olisiko ihan kirjoitustaidottoman ja lukutaidottoman ajattelutapa se, että unohdetaan kaikki eh, tukielinsairaudet, eh, ei ole huomioitu eh, kampaamoalan lainsäädäntöä. Ei tämä ole vain yksinkertaistamista, vaan tässä todellakin oltaan, ollaan purkamassa valtaan määrä sopimuksia, joita on rakennettu pitkän ajan kuluessa näissä eri instituutioissa työmarkkinaosapuolten toimista ja muuta. Eikä mistä tämä ole yhtään niin näppärä kuin mitä herra Timmermans näyttää ajattelevan. Ja vaikka Ymmärrän kyllä Rova McIntyren aika ihailtavan eh, raportin, niin kyllä meidän pitäisi tähän vielä uudelleen miettiä. Eh, Mr. Dominic. Seuraavaksi Dominic Martin. Merci, Madame le Président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Te tiedätte, että me olemme, me otamme vastaan kiitosta. Ja minä haluaisin onnitella edustaja McIntyrea. Bravo kerran, kaksi kertaa ja kolme kertaa. Tämä on ihan yksinkertaista huomata. 90 prosenttia työntekijöistä ovat PK-yrityksissä töissä. Ja yksinkertaistamista todellakin tarvitaan, kun tiedetään, että näissä PK-yrityksissä ainakin 50 prosenttia ajasta kuluu hallinnolliseen työhön työn eh, johtajille ja se on tietysti selkeä virhe. Se on hyvä tietysti myöskin, että tässä pyritään keventämään työtaakkaa. Sosiaaliset kollegat eh, tuntuvat ajattelevan, että tässä nyt jätetään huomiota eh, työtapaturmat ja työpohjaiset sairaudet, mutta tämä McIntyren teksti nyt nimenomaan pyrkii juuri taistelemaan tätä kyseistä lähtökohtaan vastaan, joka muuten halvauttaa koko alan. Meidän se ottaa huomioon ympäristö, terveyskysymys ja suhtautuu, kysymykset ja suhtautuu tähän kaikkeen talonpokaisjärjellä. Anna teille yksinkertaisen esimerkin. Se maa, joka onneksi ei kuulu EU-hun, joka onnistuu ja menestyy, se on Sveitsi. Ja sen työsäännöt kattavat vain 90 sivua. Thank you. Kiitos. Haluaako Rova McIntyre vielä pitää loppupuheenvuoron? Well, I'd like to thank... Kiitos. Haluaisin kiittää kaikkia kommenteista. Lyhyesti haluaisin käydä vielä läpi nämä. Rova Sander, arvostan kommenttejanne PK-yritystestistä ja olette aivan oikeassa, mitä tulee vaikutusarvioinnin ajoitukseen. Odotan siis innolla tarkistuksia, jotka menevät tähän suuntaan. Sitten rouva Jongerius. Työterveys ja turvallisuus on tärkeä aihe. Olen aivan samaa mieltä. Olen tarkalleen ottaen sanonut, että ei pidä tehdä kompromisseja työ- ja terveellisyys, työ, terveyden turvallisuuden suhteen. Olen aivan samaa mieltä siitä, että emme halua vaarantaa työntekijöiden työterveyttä ja turvallisuutta. Sekä Rova Jongerus että Rova Sander sanoivat, että he eivät kannata sääntelyn purkamista. Tämä on nyt hieman vaikeaa sillä jos aiomme vähentää lainsäädäntöä, jotta sitä voidaan helpommin noudattaa ja jotta siitä tulee yksinkertaisemmin, se tarkoittaa kyllä sääntelyn purkamista, joten ehkä te voitte auttaa löytämään sanamuotoja, sillä ehkä eri kielissä on eri näkökulma. Olisi hyvin hyödyllistä keskustella tästä, jotta ymmärrän täysin, mitä te tarkoitatte tällä ehkä pitää siis jatkaa keskusteluita. Kiitos paljon Rova Torneisille kommenteista. Hänkin painotti työterveyttä ja turvallisuutta. Kaikki sanoivat näin ja olen aivan samaa mieltä. Olisin tyytyväinen, jos tulisi tarkistus tästä alhaalta ylöspäin lähestymistavasta ja sidosryhmille puhumisesta. Se olisi oikein hyödyllistä. Ja mainitsitte lisäksi vaikutuksen koko lainsäädäntöprosessin aikana. Senkin vo, sekin voitaisiin lisätä lausuntoon. On hienoa, että ö, Rova Kari puhui tästä yksinkertaistamisesta ja ollaan samaa mieltä siitä, että jäsenvaltioiden pitäisi voida tehdä mitä ne haluavat. Jäsenvaltioiden pitäisi voida säätää lakia ei kaiken pidä välttämättä tulla EU-tasolta. Ja tästä pääsenkin Sean Simonin kommentteihin. Hänhän on West Midlandsin alueelta. Ja niin täytyy kyllä sanoa, että herra Timmermans on minun kaltaiseni sosiaalisti, tai sosiaalisti minun mieleeni. Kun puhutaan erityisesti esimerkiksi kampaajien työterveystä ja turvallisuudesta, juuri herra Timmermans sanoi, että jos halutaan lainsäädäntöä kampaajien työterveydestä ja turvallisuudesta omassa jäsenvaltiossa, niin kyllähän se käy. Jos jäsenvaltiot, tämä liittyy myös Ronja Karin kommentteihin, jos jäsenvaltiot haluavat näin tehdä, niin tämähän riippuu tuon jäsenvaltion olosuhteista. Ei EUn tarvitse tästä asiasta antaa EUn laajuista lainsäädäntöä. Toivottavasti siis Sean Simon voidaan vakuuttaa siitä, että näin ei ole tarpeen tehdä. Ehkä Timmermans voi hänet vakuuttaa. Uskon, että vaikka tieteen erimielisyyksiä on, varmasti voimme saada aikaiseksi hyviä kompromisseja. En ole samaa mieltä kaikesta, jota ihmiset täällä ovat sanoneet, että varmasti sitä odotakaan, mutta lähestymistapa on ollut hyvin rakentava ja olen siitä kiitollinen. Kiitos. Kiitos. 26. maaliskuuta, eli ylihuomenna on tarkistusten jättämisen määräaika. Ja sitten 28. toukokuuta tästä äänestetään työllisyysvaliokunnassa ja asiasta vastaava jurivaliokunta äänestää 16. tai 17. kesäkuuta. Tämä siis on aikataulu. Nyt voimme siirtyä kohtaan 14 esityslistalla. Tämä, tämä on kohta, joka koskee strategisten investointien rahastoa. Annan esittelijälle puheenvuoron. Esittelijä on Jatslovietska. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kaikkia kollegoja heidän esittämistään tarkistuksista. Niitä on 367. Haluaisin kiittää varjo esittelijöitä, jotka aloittivat kompromissien työstämisen saman tien. Ja haluaisin kiittää myös komission sihteeristöä, joka on tässä kovasti auttanut. Kuten tiedätte, tässä edetään nopeasti ja asiasta äänestetään jo huhtikuussa. Me aloitimme kompromissi tarkistusten kompromissin työstämisen jo. Minusta nämä kompromissit ovat tärkeitä. On tärkeää, että ne saadaan hyväksyttyä mahdollisimman suurella enemmistöllä niin, että saadaan niiden taakse suuri osa poliittista puolueista. Meidän pitää näin edesauttaa eh, talous- valiokunnan ja budjettivaliokunnan työtä mahdollisimman hyvin. Näissä valiokunnissa esitettiin yli 1400 tarkistusta, eli tästä tulee niille valtava urakka. Ja siksi toivoisin todella, että työllisyysvaliokunnan lausunto huomioitaisiin hyvin selvästi. Ja tämän takia minä olen keskittynyt niihin ehdotuksiin, jotka löytyvät teidän tarkistuksistanne, mutta myös niihin asioihin, jotka on keskustelussa otettu esille. Minä olen päättänyt keskittyä eri aiheisiin. Ensinnäkin työpaikkojen luominen, se on tälle valiokunnalle tärkeä asia, ja myönteinen vaikutus työllisyyteen Euroopan unionissa. Nämä ovat kaksi avainelementtiä ESIR-rahaston toiminnalle löytyvät artiklasta yksi. Mitä tulee investointikomitean ja hallinto, hallintoneuvostoon, me haluamme sellaisia ihmisiä, jotka pystyvät arvioimaan näiden ehdotusten vaikutuksen työpaikkojen syntymiseen. Tämä löytyy kolme. Ja tämän lisäksi esirahaston pitäisi e, tukea investointia niille aloille, joilla voi syntyä paljon työpaikkoja ja joka voi johtaa siihen, että yhteiskunta e, saa tästä paljon irti. Tämä löytyy myös artikloista ja sitten puhumme myös tämän rahaston toiminnan arvioinnista ja siitä, miten siitä pitäisi säännöllisesti raportoida eh, parlamentille, artiklat 10 ja 12. Tärkeää on myös, että investointipankki tukisi näitä investointifoorumeja ja rahaston varat pitäisi suoraan ohjata PK-yrityksille, sillä tuskin yllättää se, että ne pystyvät ennen tuo työpaikkoja luomaan. Joistain asioista oltiin eri mielisiä. Haluaisin mainita pari tällaista kiistalaista seikkaa. Minun on vaikea joitain edutuksia hyväksyä. Yksi poliittinen ryhmä vaatii, että meidän pitäisi asiakirjaamme ottaa mukaan kohta, jossa puhutaan rahaston rahojen käytöstä, että sen pitäisi tapahtua maantieteellisen keskittämisen lähestymistavan pohjalta. Minä en kuitenkaan tähän voi yhtyä. Kuten tiedätte, EU:ssa on paljon rahastoja, esimerkiksi rakennerahastoja, jotka keskittyvät tiettyihin jäljessä oleviin alueisiin jotka ovat alikehittyneitä ja tarkoitus on, että näin saadaan jäsenvaltiot liikkeelle, jotta ne voisivat itse ratkaista ongelmat. Mutta tässä on kyse erilaisesta rahastosta ja sen pitäisi olla inspiraation lähde yksityisille markkinoille ja saada yksityismarkkinat mukaan. Meidän pitää uudelleen miettiä strategiamme. Alueilla on tietysti hyviä hankkeita, jotka vaikuttaa työpaikkojen luomiseen, mutta meidän kompromissitarkistuksemme eh, mainitsevat nämä vaikeat alueet, joita ei pidä jättää pois. Ja sitten on toinenkin hyvin ongelmallinen asia, yksi poliittinen ryhmä haluaisi parempia ja kestäviä työpaikkoja laadukkaiden työpaikkojen sijaan. Tämä on mielestäni hyvin vaikea ehdotus. Minä tapasin tänään varjoesittelijöitä ja minä todella epäilen tätä muutosta. Me puhumme uusista työpaikoista ja niiden luomisista. Miten voimme määritellä paremmat työpaikat, jos tätä samaa työpaikkaa ei ennen ollut. Jos puhutaan laadukkaasta työstä, no tässä tarkoitetaan työolosuhteista, niistä puhutaan paljon tässä valiokunnassa. Ehkä nämä kaksi poliittista ryhmää voisivat harkita näitä asioita uudelleen ja voitaisiin jättää tämä ensimmäinen kompromissi versio ilman näitä muutoksia. Mehän tarvitsemme mahdollisimman paljon tukea. Mitä enemmän tukea tästä valiokunnasta saadaan, niin sen paremmin eh, sitten suhtaudutaan näissä johtavissa eh, valiokunnissa, Ekon ja budjettivaliokunnassa meidän ajatuksiimme. Ja lopuksi haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, mahtavasta yhteistyöstä. Odotan vielä lisää teiltä, sillä nyt pitää vielä tehdä lisää töitä, mutta nyt kommentteja. Kiitos Maria Hoa Rodriguez ST-ryhmän varjoesittelijänä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin näin alkuun kiittää ja onnitella esittelijää, koska hän onnistui tekemään pikavauhtia tämän työn, ottaen huomioon meidän puoleltamme tullut työpanos. Me todellakin halusimme myös tehdä tässä yhteistyötä. Ja käsittääkseni tämä kompromissi, jonka nyt esitätte, on tärkeä, kun kysymys on strategista prioriteetteista, sillä meidän täytyy varmistautua siitä, että ESIR tuo työpaikkoja laadukkaita sellaisia. Täytyy myös varmistautua siitä, että Esirissä kiinnitetään paljon huomiota taitoihin, koulutuksen rooliin ja sosiaalisen investointeihin ja tietysti keskittyminen pk-yrityksiin on erityisen tärkeää. Kun kysymys on hallinnoinnista, niin käsittääkseni voimme tässä valiokunnassa me päästä yksimielisyyteen tästä. On tärkeää kiinnittää huomiota investointikomitean kokoonpanon. Täytyy varmistautua siitä, että siinä on se asiantuntemus, jolla otetaan huomioon vaikutus työpaikkoihin ja sosiaalisen ulottuvuuteen. Lopuksi haluaisin painottaa ajatusta siitä, että pyritään tekemään parhaamme suhteessa investointialustoihin, jos ne suunnitellaan kunnolla nimittäin, ja ne ovat ehdotuksen mukaisia, niin nämä investointialustat muodostuvat vahvaksi työpaikkojen luomismoottoriksi ja kykyjen kehittämiseksi. Kysymys ei ole siis pelkästään investoinnista, vaan myös työpaikkojen luonnista. Ja lopuksi, vaan ne vähäisempänä, tämä lähestymistapa. Arvostamme siitä, että viittaatte Tapanilla esirissä voidaan ottaa huomioon kohesiokysymykset. Luonnollisestikin tiedämme, että ESERin keskeinen tavoite on tukea korkealaatuisia strategisia investointihankkeita, se on tietysti selvä. Kuitenkin tiedämme, että ilon puolelta työpaikkojen luonnin vaikutukset ovat suuremmat, jos esirissä kiinnitetään riittävästi huomiota niihin alueisiin, johon kriisi on kohdistunut kaikkein voimakkaimmin. Ensin siedota, siis että nämä alueet asetetaan etusijalle, vaan totean, että näiltä alueilta tulevat hankkeet, niitä tulisi kohdella kiireellisellä menettelyllä. Tällä tavalla voimme olla mukana vähentämässä yhteiskunnallisia jännitteitä monilla Euroopan alueilla. Tämä on siis se nyanssi, jonka haluan tässä otettavan esille. Minä en sano, että nämä hankkeet pitäisi asettaa etusijalle, vaan sanoin, että niitä tulisi käsitellä kiireellisesti. Kiitoksia. Thank you, uh, Ulrike Trebes. Kiitos. Seuraavaksi Ulrike Trebesius. Zunächst einmal möchte ich mich Ensiksi haluaisin kiittää sydämellisesti valmistelija, joka on suuren määrän tarkistuksia pystynyt vähentämään tiettyihin tarkistuksiin, mä Niissä siis yhteenvedon. Tämä varmasti johtaa rakentavan työhön ECR. Kuitenkin me tämän tor- hylkäämme, sillä emme usko tämän ohjelman tehokkuuteen, mutta yritämme silti löytää rakentavia kompromisseja, jotka ovat kaikille hyväksyttävissä. Me haluaisimme vielä painottaa sitä, että markkinoilla pitää luoda kilpailukykyisiä tuotteita. Tämä vaatimusluettelo siinä on tavoitteita, jotka eivät ole tämän, tavo- tämän mukaisia, esimerkiksi innovaatio ja koulutuksen, koulutuksen edistäminen, Eurooppa 2020 tavoitteet, nämä näistä asioista voi pitää tai ei, mutta joka tapauksessa esirin puitteissa ne eivät toimi. On harmi, että rakenneuudistukset eivät ole ennakkoehtona esiriin osallistumisessa, sillä meidän pitäisi edelleen miettiä kriisiin johtaneita syitä, eli rakenneuudistusten pitäisi olla ennakkoehto, ja se pitäisi ottaa tähän mukaan. Yksi vaikeus on vielä sekin, että painotetaan liikaa markkinoiden kannalta tarvittavaa pätevyyttä johtavissa asemissa. Meidän pitää kiinnittää huomiota siihen, että luomme työpaikkoja, mutta ei tätä korkealaatuisuutta ei pitäisi tässä laittaa etusijalle. Ennen kaikkea kun otetaan huomioon korkea työttömyys ja nuorisotyöttömyys. Ja haluaisin vielä varoittaa siitä, että, että liikaa asetetaan vaatimuksia hankkeille, sillä jos tämä ESIR-ohjelma, jos sen pitäisi onnistua, niin meidän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, että yritämme tukea hyvin pk-yrityksiä. Niitä ei saa rasittaa liialla sääntelyllä, mutta olemme optimist, olen optimistinen tämän iltapäivän keskustelun jälkeen ja haluaisin kiittää vielä kerran esittelijä hänen työstään. Thank you. Eh, Enrique Kiitos. Seuraavaksi Enrique Calve Chambon alderyhmästä. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi pitäisi nyt täsmentää se, mistä on kyse. Minä voin nähdä, että tässä on tietynlaista jännitettä kahden osion välillä herra Junkerin aloitteessa, jonka siis hyväksymme, on olemassa sellainen tapa katsoa asiaa, että se on vain yksi uusi investointirahasto ja että tämä on uusi rahamäärä tämän määräisen keventämisen kautta saatu raha ja että tämä annetaan sitten jonkun kabinetin käsiin ja mietitään tuottavuutta ja tuottavuustasoja. Mutta ymmärtäkseni tätä emme herra Junckerilta pyytäneet. Tätä ei myöskään herra Juncker tarjonnut, eikä eivätkä kansalaiset tällaista meiltä odota. Ja siitä syystä minä nyt ymmärrän asian niin, että tässä on tällainen eh, nopea toimintaohjelma lyhyellä tähtäimellä. Ja tästä Tätä me puollamme, että nopeasti ryhdytään hätätoimin lyhyellä tähtäimellä ja sitten voi tulla pitkäaikaisempia eh, ohjelmia myös, mutta niin kuin minä laitoin tarkistukseeni ja jonka eh, erinomainen esittelijä on hyväksynyt, minä voin vain kiittää häntä hänen työstään, niin kuitenkin jos tämä on lyhytaikainen, mutta kuitenkin pitkäaikainen, sillä kuitenkin pitäisi olla vaikutuksia erittäin lyhyellä eh, tähtäimellä. Ja siksi me puolamme sitä, että tässä toimitaan juuri näin kiireellisesti. Ja sitten toisaalta on mielestämme nyt niin, että tässä ei pidä antaa rahoja eh, ihan noin vaan hyvän tekeväisyyteen. Ei, kaikki pitää kyllä tutkia tarkkaan niin, että siitä on hyötyä kansalaisille, mutta etusijalle on asetettava eh, työllisyysasiat. Ja siksi meidän pitää miettiä näitä suuria työttömyysjoukkoja. Eh, nämä on asetettava etusijalle, niin kuin kollega Rodriguez sanoi. Minä en nyt puhu tässä kansakunnista, enkä valtioista, enkä puhu mistään hallinnollisista rajoista tai alueista. Nämä ovat aina keinotekoisia, vaan tarkoitan suuria ihmismääriä, jotka ovat työttöminä. Nämä voi olla jonkun alueen sisäisiä tai alueiden rajat ylittäviä. Meidän pitää nimenomaan näiden henkilöiden avuksi tehdä asioita siellä, mistä löytyy suuria määriä työttömiä. No, näitä määriä on vähennettävää. Toinen asia, jota haluan korostaa, on, että täällä puhutaan jatkuvasti laadukkaista työpaikoista. Mutta mitä ihmettä tarkoitetaan laadukkaalla työpaikalla silloin, kun kyseessä on hätätilanne? Kannattaako nyt todella lähteä tähän keskusteluun. No ei tämä ole mitenkään järkevää. Meidän pitäisi puhua työpaikoista. Mutta jos ei puhuta näin pelkästään työpaikoista ilman mitään adjektiivia, sillä adjektiivit ovat aina ongelmallisia, no siinä tapauksessa pitäisi ainakin puhua paremmista ja kestävistä ja vakaista työpaikoista. Mutta jos lähdetään puhumaan työllisyyden laadusta, niin sitten pitää määritellä, mikä on laadukas työpaikka, mikä on ei-laadukas työpaikka ja tähän menee paljon aikaa. Kuitenkin päätavoite on työpaikan luominen ja tätä alle tietysti puoltaa. Ja sitten vielä eräs viimeinen seikka, siis se, että tämä osallistuminen johtokuntaan, ei siis arviointiryhmään, vaan siellä missä on sosiaalipolitiikan asiantuntijoita, täällä pitää olla hyvin avoin mandaatti niin, että sitä voidaan sitten tulkita täytäntöpanon osalta, sillä muuten tässä taas uudelleen otetaan käyttöön erilaisia rajoituksia ja eh, vaikeuksia toimia lisää eh, paperisotaa, eh, jos sanotaan, että valvonnan pitää tapahtua jäsenvaltioiden toimista tai paikallisviranomaisten toimista. No kuinka monta lomaketta tähän nyt sitten taas otetaan lisää ja kuinka moni virkamies joutuu siellä vain leimailemaan papereita. Eli meidän pitää todella vähentää tätä hallinnollista taakkaa ja meidän on tehtävä tämmöisiä suuria, laajoja eurooppalaisia hankkeita. Tässä meidän mielipiteemme. Kiitos. Kiitos. Onko GUE NGLn edustajaa paikalla. Ei ilmeisesti, joten seuraavaksi Monika Vana vihreiden puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin ensiksi kiittää valmistelijaa tästä rakentavasta yhteistyöstä. Arvostan tällaista asiallista ja vakavaa työtä, ennen kaikkea kun on kyse näin monisyisestä asiasta ja kun eri puolueet lähestyvät asiaa eri näkökulmista. Ja olemme jo yhdessä saaneet aikaiseksi parannuksia ja laajennuksia tähän lausuntoon. Me vihreät emme ole vielä aivan tyytyväisiä, sanoisin niin, ja valmistelija mainitsikin jo, että ristiriitaisia kostia on vielä olemassa että niistä on erimielisyyksiä. Me haluaisimme ennen kaikkea mainita, että olemme sitä mieltä, että kaikki investoinnit eivät välttämättä ole hyviä. Investoinnin pitää olla hyvin kohdennettu ja siitä pitää saada hyötyä kansalaisille Euroopassa. Sijoittaminen ei ole mikään itseisarvo ja siksi me haluaisimme hieman vielä tarkennuksia tekstiin sen suhteen, mikä investointien tavoite olisi? No Eurooppa 2020 on jo mainittu ja sen tavoitteet esimerkiksi köyhyyden torjunta tai ilmastonmuutoksen torjunta ja työpaikkojen luominen ja tutkimuskehitys ovat tavoitteita siinä, mutta meidän pitäisi ottaa ehkä tällainen rakennerahastoistakin tunnettu no damage-lauseke mukaan. Eli tietyt investoinnit pitäisi sulkea pois sellaiset, jotka ovat selkeästi ympäristöä vahingoittavia tai jotka eivät vastaa tavoitteita. Ja toiseksi haluaisimme vedota kansainvälisen työjärjestön tutkimukseen. Nimittäin keskittyminen alueisiin, joilla on korkeaa työttömyyttä. Ilo sanoo tutkimuksessaan tästä, että juuri näillä alueilla – E ESI-rahaston e investoinnit voivat vaikuttaa eniten, jos se siis toteutetaan alueilla, joissa on korkea työttömyyttä ja sosiaalista ongelmaa, jos siis samalla, ja tämä käy tekstistä esille, jos samalla jäsenvaltiossa tehdään kokonaisvaltaisia työmarkkinapoliittisia uudistuksia ja toimia. Tämä on tärkeää ja tällä alueiden Eli näiden köyhien ja ongelmaisten alueiden korostamisella me haluaisimme ottaa huomioon juuri tämän ilon tutkimuksen. Me emme ole ainoa puolue, joka tästä huomauttaa ja esirahastoahan käsitellään myös muissakin valiokunnissa. Me haluamme todellakin hyödyntää koko ESI-rahaston potentiaalin, eli todellakin alueellinen yhteenkuuluvuus on tärkeää ja tästä syystä juuri tämä alueellinen keskittyminen. Ja kolmanneksi kestävän kasvun ja työpaikkojen luomisen ja eurooppalaisen lisäarvon lisäksi meille tärkeää on esirahaston demokraattisuus. Eli tämä kumppanuusperiaate, joka on olemassa kohesiopolitiikassa, on tärkeä. Eli paikalliset ja alue, tahot sekä myös kansalaisyhteiskunta pitää ottaa mukaan, kun suunnitellaan ja toteutetaan investointeja. Ja lisäksi Euroopan parlamentti pitää osallistaa sosiaali- ja työmarkkina-asiantuntijoiden valitsemiseen, jotka sitten tässä ohjauskomiteassa tekevät päätöksiä. Toivoisin siis, että Euroopan parlamentti voisi neuvoston rinnalla osallistua tähän. Me olemme esittäneet muutamia tarkistuksia nämä läpinäkyvyydestä, asiantuntijoiden eturistiriidoista, sukupuolten tasa-arvosta sekä kansalaisyhteiskuntafoorumista. Ja me olemme kyllä tietoisia siitä, että nämä ehdotukset eivät välttämättä kaikki löydä enemmistöä, mutta yritämme kompromissien kautta rakentavasti jatkaa hyviä keskusteluita ja kiitän myös tähän astisesta hyvästä yhteistyöstä. Kiitos seuraavaksi Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää esittelijää erinomaista yhteistyöstä ja siitä, että olemme saaneet työskennellä niin tehokkaasti yhdessä. On korostettu näitä eri näkemyksiä, joita myös minun ryhmäni on tuonut esille. Me olemme vaatineet lisää avoimuutta ja epäilemättä saavutammekin kompromissit silloin, kun se on tarpeen. Siitä ei, siitä ei ole epäilystäkään. Lisäksi mikroyritykset. Olemme sitä painottaneet jollain tavalla. Haluaisimme, että tehtäisiin selväksi se, että onko tämä kyseenomainen rahasto sellainen, että se vaikuttaa reaalitalouteen ja tukee eri yrityksiä, sekä pienyrityksiä että mikroyrityksiä. Ja auttaa meitä selviämään kriisistä mahdollisimman pitkälti. No tässä kohdin tietysti tunnustamme äm, yhteistyö tähän halukkuuden ja ymmärrämme, että sitä on edistetty kaiken mahdollisen keinon. Ja sitten ollaan oltu huolissaan myös työllisyydestä ja jotkut valiokunnat ovat esimerkiksi olleet sitä mieltä, että talouskysymykset ovat huomattavasti tärkemmät kuin työn näkökulma, johon me täällä keskitymme. Siitä syystä minusta meidän on erittäin tärkeää tarkastella tätä tietoa erittäin tarkkaan, katsoa näitä yhteyksiä, joita on talouden elpymisen välillä ja työpaikkojen lisäämisen välillä ja katsoa sitä, millä tapaa voidaan luoda enemmän työpaikkoja ja samalla elvyttää taloutta. Resurssien oikea käyttö nimenomaan tässä suunnassa on tärkeää. Kun puhutaan alueellista kysymyksistä, niin kysymys siitä, että syntyykö alueellisia vaikutuksia tämän rahaston käyttöönoton seurauksena ja Jatkammeko vain yksinkertaisesti sillä tiellä, että meillä on tällaisia suuria hankkeita, joilla ei ole mitään vaikutuksia kriisiin, niin tietysti me haluamme tehdä yhteistyötä muiden kanssa, jotta voimme tänne tekstiin saada mukaan näkemyksiä siitä, mikä on tarpeen. Ja haluaisin myös korostaa valinnanvapautta. Eli haluaisin myös periaatteessa todeta sen, että ne, jotka tätä kyseistä politiikkaa muokkaavat, voivat siirtyä eteenpäin vapaasti, voivat muokata sitä politiikkaa, mitä haluavat ja ottaa käyttöön sitä, mitä haluavat tämän kaltaisessa tekstissä. Eli jälleen kerran toteaisin, että meidän tulee hyödyntää tämän kaltaista rahastoa niiden eri ongelmien ratkaisuun, joita meillä on ollut esillä, jotka ovat syntyneet kriisin seurauksena, jotka ovat edelleenkin olemassa. Kiitos. Thank you, Guillaume. Kiitos. Seuraavaksi Guillaume Balas. Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos valmistelijalle tästä työstä. Menisin saman tien kahteen asiaan, jotka minua vähän häiritsevät. Ensinnäkin tämä maantieteellinen kysymys. 2008 alkaen on todettavissa eroja Euroopan talouksien välillä, erityisesti euroalueella, ja tämä liittyy siihen, että Eh, kun euroalue luotiin, niin tässä ei ollut tällaista alueellista uudelleen investointivälinettä, joka voisi tasapainottaa näitä eroja. Eh, ja silloin kun ollaan samalla talousalueella, niin tämä asian tärkeys korostuu ja siinä mielessä tämä on hyvä, koska tämä voisi olla ikään kuin eh, tapa tulla mm, lisäksi tähän yhteisvaluutan rinnalle, mutta sanotaan, että maantieteellisiä seikkoja ei pitäisi ollenkaan huomioida, niin tässä ongelmana on, että vanhat ongelmat vain korostuvat ja sitten ongelmia tulee erityisesti sinne, missä erityisesti tarvittaisiin eh, investointeja. Tässä ongelmana on se, että tätä kriteeriä ei lainkaan huomioita, niin kuin täällä sanottiin. Niin, ja tämä on aika monimutkaista. Ja sitten tarkoitus B, joka liittyy johdantosan kappaleeseen 2 ja tämä on seikka, joka liittyy näihin ennakkoehtoihin, jotta investoinnista voi olla hyötyä. Tässä puhutaan rakenteista uudistuksista, mutta niitä ei määritellä. Mitä tällä tarkoitetaan? Tarkoittaako tämä työmarkkinauudistuksia? Tässä on eri mielisyyksiä meidän välillämme. Joissain maissa on nyt vahva demografinen tilanne. Tarvitaan nopeita muutoksia koulutusjärjestelmään muualla näin ei ole, vaan tarvitaan eläkejärjestelmän muutoksia. Ja sitten lopuksi, jos ajatellaan vastuuta, verotuksesta vastuuta on maissa, joissa on hyvin vähän kasvua. Ei siellä voida verotusta laskea, muuten koko sosiaalijärjestelmä räjähtää käsiin. Jos halutaan, että täällä suunnitelmalla voidaan vastata näihin eh, tavoitteisiin, jotka on sille annettu, niin ei pitäisi ottaa tällaisia ideologisia ennakkoehtoja, jotka kieltävät sen, että rahoitetaan hankkeita siellä, missä eniten rahoitusta tarvittaisiin. You were finished. Niin seuraavaksi annan puheenvuoron Dominique Martinille. Merci, Madame le Président. Euh, très brièvement. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, hyvin lyhyesti. Minulla on vaikutelma siitä, että tässä on kysymys siitä, että tässä pyritään parissa kuukaudessa tekemään se, jota Euroopan unioni on onnistunut tekemään vuoden 2008 kriisin jälkeen. Ja Junkarilla on ajatus, että te hoidetaan tämä tällaisella shokkiterapialla investoina 315 miljoonaa euroa Mahtavaa. Siinä on vain yksi pikku ongelma. Se on se, että tämä 315 miljardista eurosta ei ole olemassa kuin 15. Ja hän olettaa saman aikaiseksi vipuvaikutuksen jäsenvaltioiden avulla. Toinen pikku ongelma on se, että samalla kun Juncker pyytää tätä jäsenvaltiolta tätä rahaa, niin hän vaatii 30, 40, 80, 100 miljoonaa euroa jopa enemmänkin kansallisista budjeteista. No hyvinhän se näkyy, ettei se voi toimia. Minulla on siitä syystä jälleen kerran vaikutelma, että tässä on kysymys vain tällaisesta huiputuksesta ja joudun kyllä valitettavasti kertomaan teille jo näin etukäteen, ettei se tule toimimaan. Thank you. Kiitos. Nyt Rova Jatslovietska varmasti haluaa tehdä yhteenvedon tästä keskustelusta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kuuntelin kommenttejanne oikein tarkasti ja joissakin kommenteissa käsiteltiin juuri sitä, mistä puhuttiin, mistä puhuttiin jo varjoesittelijöiden kokouksessa. Rova Rodriguezille voin sanoa, että olen vakuuttunut siitä, että tämä rahasto ja asiantuntijoiden hyvä työ, niin asiantuntijat, jotka valitsevat hankkeet, nämä tulevat ajamaan dynaamista kasvua ja työpaikkojen luomista Euroopassa. Pidän myös paljon ideastanne, joka koski erityisen ongelmallisia alueita, sellaisia alueita, joilla on vaikeuksia. Te haluaisitte tämän nopeutetun päätöksentekomenettelyn. Tämä on mielestäni hyvä idea. On parempi tehdä näin kuin puhua lausunnossa siitä, että näille alueille annetaan etusija, kun hankkeita valitaan. Olette aivan oikeassa niin tein virheen tässä kohtaa, joten olette oikeassa. Kyse on niistä alueista, jotka tarvitsevat rakennerahoitusta eniten. Joskus on vaikeaa saada yksityisiä sijoittajia investoimaan, mutta tämä ratkaisu saattaisi kyllä toimia, joten pidän perusteluistanne sanoitte, että pitää priorisoida nämä alueet ja nopeutetulla menettelyllä. Tämä varmasti voidaan ottaa mukaan lausuntoon. Ja varmasti tämä vastaa myös muiden ryhmien etuja. Pyydän anteeksi, jos äänen nämä Äänä nämä nimet väärin. Rova Trebesiukselle sanoisin, että ymmärrän kyllä, että teidän ryhmällänne on erilainen lähestymistapa. Teidän ryhmänne ei pidä tätä rahastoa ihmelääkkeenä kaikkiin ongelmaan, ongelmiin, enkä minä tässä ihmelääkkeestä puhukaan, mutta jos tämä rahasto tukee yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia, jotka eivät tällä hetkellä onnistu, vaikka rahasto, rahaston menestys mitattaisiinkin sillä, että miten paljon yksityinen sektori saadaan liikkeelle, niin sekin oli, olisi jo menestys. Olette oikeassa sitä, että meidän pitää puhua myös rakenneuudistuksista ja lausunnossa mä me mainitsemmekin tietynlaiset rakenneuudistukset, joita pitää jatkaa. Ja sitten mainitsen sen, mitä herra Balas sanoi. Kyllä on tietysti vaikea valita, kun puhutaan uudistuksesta. Jokainen jäsenvaltio ja alue tarvitsee erilaista muutosta. Me tuemme rakenneuudistusten jatkuvuutta, mutta emme halua tällaista yksi koko sopii kaikelle lähestymistapaa. Herra Chambon keskittyi korkealaatuisiin työpaikkoihin. Puhuitte tästä ohjelmasta shokkihoitona ja mainitsitte myös pitkän aikavälin lähestymistavan. Haluaisin painottaa, että kun puhumme pitkän aikavälin lähestymistavasta, niin me tarvitsemme juuri kestäviä työpaikkoja, enkä vähätelisi tässä sanan laatu merkitystä. Viime vuosina me nimittäin olemme ottaneet markkinoilla joustavuutta käyttöön. No mihin tämä on johtanut? No raskasopimuksiin. Ne ovat olleet seurausta ehdotuksestamme, sillä me emme keskittyneet tuolloin tarpeeksi laatuun Eli meidän pitää korostaa sanaa laatu. Kyse pitää olla hyvistä ihmisarvoisista työpaikoista, kestävistä pitkän aikavälin työpaikoista eikä lyhytaikaisista sokkihoitotyöpaikoista. Rova Vana puhui noista alueista, joihin kriisi on iskenyt pahiten. Toivon, että ehdottamani ratkaisu tyydyttää myös jossain vaiheessa teidän ryhmäänne. Minun täytyy toistaa se, mitä sanoin jo varjoesittelyiden kokouksessa. Asiantuntijoiden tekemä arvio ja se tosiasia, että parlamentti pitäisi osallistaa, tämä tekisi koko prosessista paljon pitkäpiimäisemmän tai pitkäaikaisemman. Toivon ja uskon, että neuvosto tekee työnsä ja varmasti nämä asiantuntijat valmistellaan hyvin. En voi kuvitella sellaista prosessia, jossa yksi ryhmä ei voi olla yhtä mieltä komission ehdottamista neljästä asiantuntijasta ja sitten pitää aloittaa neuvottelut nollasta. Tämä ei ole hyväksyttävässä, sillä prosessi kestäisi ikuisuuden ja kolme vuotta joutuisimme etsimään asiantuntijoita ilman, että varoja saadaan virtaamaan. Nämä varat ovat kyllä välttämättömiä, niitä kaivataan. Kaikki nämä elementit, joita te vaaditte, ovat jo olemassa tässä tekstissä. Mikroyritykset ja avoimuus, läpinäkyvyys, ne ovat tekstissä mukana. Komission määritelmästä huolimatta siis olemme nämä ottaneet mukaan ja maantieteelliseen sijaintiin voin sanoa, että kompromississa G sanomme, että vaikeuksissa olevat alueet pitää ottaa huomioon. Me puhumme myös kompromississa N asiantuntijoista ja me ehdotamme, että asiantuntijoiden pitäisi allekirjoittaa julistus, jossa he lupaavat, että he ovat riippumattomia. Tässä kaikki minun puolestani Pyydän anteeksi, jos unohdin jonkin kysymyksen. Haluaisin kiittää teitä jälleen osallistumisestanne, kommenteistanne. Ennen kaikkea kun on kyse nopeutetusta menettelystä, toivon, että saamme tämän aikaiseksi ensimmäinen huhtikuuta mennessä ja saamme hyvän ratkaisun aikaiseksi. Kiitos ja kuten mainitsitte, äänestys työllisyysvaliokunnassa pidetään ensimmäinen huhtikuuta ja talousvaliokunnassa ja talousarviovaliokunnassa äänestys pidetään 20. huhtikuuta. Nyt siirrymme esityslistan kohtaan 15. Henkilösuojaimet. Annan heti puheenvuoron Laura Agealle EFDD-ryhmästä. Grazie Presidente e intanto grazie a a tutti quelli che hanno... Eh, Kiitos ja haluaisin kiittää kaikkia niitä, joiden kanssa on tehty yhteistyötä. Kiitos kaikille varjoesittelijöille ja laadituista tarkistuksista myös kiittäisin ja kaikista muista panoksista aivan varmasti jatko töiden pohjalta saadaan aikaiseksi sellainen asiakirja, josta ollaan laajalle yksimielisiä, kun niihin tehdään sitten tarvittavat muutokset. Kaikkien kollegojen panokset ovat olleet tärkeitä. Ja haluaisin korostaa tyytyväisenä, että olemme olleet monesta asiasta samaa mieltä. Tämä tekee selväksi sen, että tämän asetuksen pitää olla selkeä, hyödyllinen, helposti ymmärrettävissä oleva. Kaikki nämä ovat sellaisia seikkoja, joista kaikki ovat samaa mieltä. Minä olen pannut merkille muutaman kommentin. Ensinnäkin on tärkeää antaa tarpeeksi tietoa näistä henkilön suojaimista on viestittävä selkeästi ja internetin kautta tai mobiilisovellusten kautta tehtävä mahdolliseksi se, että mahdollisimman moni työntekijä saa tarvittaa tiedot. Näin voidaan välttyä onnettomuuksilta työpaikoilla. Ja haluaisin siksi kiittää myös vihreitä ja sosialistikollegaa heidän panoksistaan. On korostettu työntekijöiden oikeutta työ, terveyteen ja turvallisuuteen. Tämä oikeus on etusella, kun halutaan ennaltaehkäistä onnettomuuksia. On puhuttu siitä, että tarvitaan selkeämpiä määritelmiä, tarkempia sääntöjä, jotta voitaisiin vähentää tulkinnanvaraisuuksia, sillä usein käy niin, että riskiluokkia ei tehdä selväksi. Ja on toinenkin asia, josta kaikki kollegat ovat samaa mieltä, eli että tarvitaan sellaiset suojelmat, jotka, joita pystytään sopeuttamaan kunkin henkilön tarpeisiin. Eli on tehtävä ero sen näiden eri luokkien välille. Minulle on tehty ehdotus, joka on mielestäni hyvä, voin siihen yhtyä, eli pitää olla hyvin varovaisia, kun kyseessä on pimeä työ ja kotitaloustyö Tämän lisäksi on tehtävä yhteistyötä työntekijäjärjestöjen kanssa, ammattiliittojen kanssa, työntekijöiden edustajien kanssa, jotka näitä suomeja, suojaimia käyttävät työssään. Ollaan myös laajalti samaa mieltä rangaistuksista niissä tapauksissa, että säädöksiä kunnolla panna täytäntöön. Eli on varmistettava se, että rangaistaan jopa rikos oikeudellisesti tarpeen vaatiessa väärinkäytöksistä. On tärkeää antaa oikeanlaisia neuvoja niin, ettei ja tietoja, jottei tule virheitä. Joskus työntekijät tekevät virheitä siksi, että tarpeeksi tietoa ei ole, tai yritykset tai loppukäyttäjät. Mitä tulee sitten kieleen, on korostettava sitä, että kyseessä pitää olla kuluttajien virallinen kieli, eikä niin kuin komissio ensin ehdotti, että yksi sellainen kieli, jota olisi helppo ymmärtää, jota kuluttajat ymmärtävät tai käyttäjät ymmärtävät helposti ei. Tässä pitää todellakin käyttää loppukäyttäjän kieltä. Tämä pitää tehdä näin selväksi ja näin ei tule mitään epäselvyyksiä. Haluaisin kiittää niitä kollegoja, jotka muistuttivat siitä, että on olemassa ohjelmia, jotka eivät ole eh, säännösten mukaisia. Valvontaviranomaisen on tilannetta ja tärkeää vetää markkinoilta vääränlaiset tuotteet. Minusta on oikein, että nämä suojaimet, jotka eivät ole säädösten mukaisia, ne pitää vetää markkinoilta pois viimeistään viiden päivän kuluessa, olipa riskisten kuinka pieni hyvänsä toiminnan ryhdyttävä ja on hyvin selvästi varmistettava se, kuka on, mikä toimija on mistäkin seikasta vastuussa. Tämä on tärkeää. Ja sitten nämä kokeet kentällä, ne on rajoitettava ajallisesti ja korostettava sitä, että ne eivät riitä suojainten suojauskyvyn varmistamiseksi ei, niillä pystytään ainoastaan toteamaan esimerkiksi se, ovatko ne eh, mukavia tai ergonomisia. Ja tämän lisäksi emme voi ottaa käyttöön lisää byrokratiaa, erityisesti PK-yritysten kannalta tämä on tärkeä, millä tämä on tärkeä periaate. Näitä sääntöjä on pantava täytäntöön samalla tavoin eri puolilla unionia, niin kuin sanoo Rova McIntyrekin. Tämä on kuitenkin vaikeaa, sillä säännöt ovat eri maissa erilaiset, mutta voimme kuitenkin yksinkertaistaa säädöksiä ja poistaa tarpeettomat säännöt silti meidän pitää välttää liian yleisiä säädöksiä, koska joskus, jos on liian avointa tulkintaa, niin työntekijöitä ei tarpeeksi suojata eri jäsenvaltioissa. Ja haluaisin vielä kiittää kaikkia kollegoja. Haluan todellakin toistaa tämän, sillä kaikki ovat tehneet oikein hyviä ja oikein osuvia ehdotuksia ja toivottavasti tämä yhteistyö jatkuu siinä asti, kun saamme aikaiseksi tehokkaan asiakirjan, sillä tarkoituksena on loppukäyttäjä suojata mahdollisimman hyvin ja myös e, yrittäjiä ja tuottajia niin, että saadaan aikaiseksi tämmöinen myönteinen kehä mahdollisimman pitkälle. Kiitos. Kiitos. Ja nyt varjoesittelijät ensiksi David Kasa EPP puolesta, EPPn puolesta. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kannatan useita näistä tarkistuksista, joita on esitetty, kun tavoitteena on selkeyden lisääminen ja tarkkuuden lisääminen tekstiin. Käsittääkseni näissä tilanteissa on oleellista se, että säilytetään korkeat standardit ja työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden varjelemisen tulee olla etusijalla. Erityisesti haluan tukea tarkistuksia, joiden tavoitteena on oikeiden, luotettavien ja ajankohtaisten tietojen saavinen näistä kyseisistä laitteista. Voin tukea myös sellaisia tarkistuksia, jotka rohkaisevat jäsenvaltioita hyödyntämään täysin olemassa olevaa teknologiaa, jota voitaisiin lisätä mahdollisuutta saada tällaista tietoa käyttöön ja näin tehdä sitten älykkäitä valintoja. Minulla on sellainen tunne, että jos me haluamme saada aikaiseksi suurempia vaikutuksia tähän loppu mietintöön, jonka Impo esittelee, niin meidän täytyy painottaa enemmän niitä tarkistuksia, jotka selvemmin kuuluvat valiokuntamme toimivalaan. Toivottavasti saadaan aikaiseksi hyvää yhteistyötä esittelijän kanssa ja kaikkien varoisetelijöiden kanssa, että löydetään hyviä kompromisseja tähän tekstiin joka sitten hyötyy kyllä, joka hyödyntää kaikkien työntekijöiden terveyttä ja ähm, turvallisuutta. Kiitos Guillaume Ballas SD-ryhmän puolesta. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös valmistelijalle tästä työstä. Tässä on paljon uudenlaista, erityisesti jos ajatellaan tietoja, jotka annetaan julkisuuteen liittyen siihen, miten näitä suojaimia voidaan saada käyttöön. Meidän mielestämme komissio on tehnyt hyvää työtä tämän asian yhteydessä. 89 direktiivin pohjalta on laadittu hyvä ehdotus ja tästä on varmasti hyötyä ja varmaan yleiseen yksimielisyyteen voidaan päästä, mutta erääseen asiaan on vielä kiinnitettävä huomiota, jotta voidaan varmistaa se, että suojaimet ovat eh, teknisesti mahdollisimman uuden aikaisia. Ehdotetaan, että komission toimista, että viiden vuoden välein niitä tarkasteltaisiin. Tämä on kuitenkin IMKO valiokunnan mielestä eh, sellainen ajatus, että ei pitäisi olla mitään tällaista määräpäivää. Ja koska eh, tässä kuultiin, että pitäisi olla mahdollisimman hyvä suojaus, ja jos ei laiteta mitään eh, maksimi aikaa eh, laitteen tarkastelulle tai suojan tarkastelulle, niin tämä olisi ongelmallista, koska me olemme työllisyysvalikunnassa, meidän pitäisi pitää kyllä tämä komission viiden vuoden ehdotus. Olisi outoa, jos me emme mm, eh, tai jos me menisimme pidemmälle kuin mitä komissio ehdottaa tässä, on eh, toinen valiokunta ehdottanut seitsemää vuotta, mutta olisi aika outoa, jos me meidän valiokuntamme ehdottaisi jotain pidempää aikaa eh, joka siis suojaisi työntekijöitä vähemmän kuin mitä komissio ehdottaa. Eli meistä olisi parempi, että nämä suojaimet hyväksyttäisiin viideksi vuodeksi ennen kuin niitä pitää uudelleen tarkastella. Mutta varmasti kyllä tässä hyvän lopputulokseen päästään. Madam McIntyre. Kiitos ESR-ryhmän puolesta Rova McIntyre. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä valmistelijaa Laura Ageaa. Minun ryhmäni tukee tiukkoja vaatimuksia henkilösuojaimille, mutta olemme myös sitä mieltä, että riskinhallinta ja tiede pitäisi olla perustana kaikessa terveys- ja turvallisuuslainsäädännössä. ECR-kollegani Vicky Ford on IMKA-valiokunnan esittelijä tämän ehdotuksen kohdalla. Ja kuten Fordin kantakin kuuluu, minun ryhmäni on sitä mieltä, että kaikkien vaatimusten pitäisi olla yksinkertaisia ja selkeitä. Kun otamme käyttöön lainsäädäntöä, meidän pitää taata se, että yritysten, erityisesti mikroyritysten ja pk-yritysten on helppo noudattaa sääntöjä. Olen esittänyt useita tarkistuksia, jotka mielestäni selkeyttävät tämän direktiivin soveltamisalaa niin, että on selkeää, mitä henkilösuojaimia me tässä sääntelemme. Ei pidä epäsuorasti säännellä sellaisia tuotteita, joita ei ole luokiteltu henkilösuojaimiksi. Tämä loisi odottamattomia vaikutuksia. Olen myös esittänyt kahta tarkistusta, jotka parlamentti hyväksyi viime kaudella, kun kyse oli ionisoivasta säteilystä, jossa minä olin esittelijänä. Tässä on kyse yhdenmukaisesta täytäntöönpanosta, koska sääntelypuitteet eri jäsenvaltioissa ovat huomattavasti eroavia. Ei ole realistista odottaa yhdenmukaista täytäntöönpanoa jäsenvaltiolta. On mahdollista saavuttaa nämä halutut tavoitteet ilman yhdenmukaista täytäntöönpanoa. Odotan siis innolla yhteistyötä valmistelijien ja varjon valmistelijoiden kanssa, jotta saamme tässä aikaiseksi hyvän lausunnon. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Ulla Törnäis Alderyhmän puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää valmistelijaa ja varjo valmistelijoita tästä tähän asti työstä. Ja on hienoa voida työskennellä näin tärkeän asian kimpussa näiden kollegojen kanssa, jotka ovat tähän asiaan sitoutuneita mutta olen vähän huolestunut joistain estetyistä tarkastuksista. Me tarvitsemme selkeän määritelmän eh, tälle räätälöinnille henkilösuojainten osalta. Tällainen on paikallaan ainoastaan silloin, kun on todistetusti osoitettu, että tämä parantaa terveyttä ja turvallisuutta. Muussa tapauksessa tämä tuo vain lisää kuluja eh, teollisuudelle ja pk-yrityksille, eikä kukaan siitä hyödy. Meidän on varmistettava, että työnantaja ja tuottaja voivat toimittaa tietoa myös paperilla tai sähköisesti. Jompi kumpi siis ei pitäisi vaatia, että molemmilla tavoin tiedotettaisiin. Tuottajan ei pidä olla vastuussa kolmesta osapuolesta ainoastaan näistä jotka käy, henkilöistä, jotka käyttävät itse suojaimia. Ja mielelläni jatkan työtä tämän asian parissa esittelijän kanssa. Kiitos. Terry Ryan. Kiitos seuraavaksi Terry Reintke vihreiden puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää valmistelijaa hänen tekemästään työstä. Tämä on hyvä perustaa tarkistuksille. Voitaisiin ajatella, kun kuulee tämän otsikon henkilösuojaimet, että tässä on kyse teknisestä asiasta, mutta kun katsoo asiaa tarkemmin, kyse on itse asiassa kaikkien työntekijöiden perustavanlaatuisesta oikeudesta työterveyteen ja turvallisuuteen, joten olen sitä mieltä, että aihe on hyvin tärkeä ja kun katsomme vuoden 2007 lukuja, 23 miljoonaa työntekijää, eli 7,8 prosenttia työntekijöistä kärsi työterveysongelmista. Tämä ei ole pelkästään ongelma työntekijöille, vaan myös kustannuksille työ, yrityksille ja sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmille. Kyse on 9,5 prosentista BKTstä joka vuosi Eli on tarvetta parantaa henkilösuojaamia. Työntekijöiden suojelu edistää työhyvinvointia ja ennaltaehkäisyä ja henkilösuojaimet ovat keskeisiä, kun todellakin yritämme vähentää työhön liittyviä tapaturmia tai sairauksia. Ja siksi on tärkeää antaa tietoa suojaamien oikeasta käytöstä ja ylläpidosta ja puhdistuksesta, valmistelija onkin maininnut tämän jo, on täysin keskeistä taata valvontamekanismit ja kontrollimekanismit heti, kun henkilösuojaimet on tuotu markkinoille. Ja jos henkilösuojain aiheuttaa riskin tuottajan valmistajien on se vedettävä heti pois markkinoilta. Jäsenvaltiot ovat niitä, joiden pitäisi antaa sääntöjä seuraamuksista ja valvonnasta tämän direktiivin täytäntöönpanossa. Jäsenvaltioiden pitäisi taata, että se mistä me päätämme pannaan täytäntöön. Yksi Rova Agean mainitsemista seikosta on se, että pimeä, pimeän työn alalla – me keskustelemme myös pimeän työn foorumista, joka pitäisi perustaa eurooppalaisella tasolla pimeän työn alalla. Työsuojelu on tietysti erityisen haastavaa, sillä ei ole mahdollista tarkistaa, noudatetaanko työterveys- ja turvallisuussääntöjä, ja pimeät työn, työolot ovat vaikeita riskit terveydelle ovat korkeita ja työnantajat livistävät vastuusta. Tässä tärkeää on myös kotona tehtävä työ. Tämä on usein juuri pimeää työtä ja me olemme sitä mieltä, että usein naiset juuri tekevät tällaista kotityötä. Heihinkin pitäisi kiinnittää huomiota. Odotan innolla yhteistyötä valmistelijana ja varjo valmistelijoiden kanssa. Uskon, että sosiaali- ja työllisyysvaliokunta pystyy antamaan panoksensa tällä alalla. Ja kuten sanoin, työterveys ja turvallisuus on perusoikeus. Odotan siis innolla yhteistyötä. And Ines. Ines Suber ei ole paikalla, joten qnkl ryhmän edustaja ei ole Ehkä Laura Agea haluaisi valmistelijana vielä pitää loppupuheenvuoron. Eh, le criticità sollevate da, dai colleghi erano ovviamente... Kritiset kommentit, jotka tulivat kollegoilta, tulivat jo selkeiksi tarkistuksessa nyt. Teen yhteistyötä myös sihteeristön kanssa ja kiitän sihteeristöä avusta kompromissitarkistusten laatimisessa. Me yritämme mahdollisimman paljon saada nämä kriittiset kommentit myös otettua huomioon. Yksi vaikeimmista kohdista on kollega Balasin mainitsema viiden vuoden pätevyysaika. Eli kollega Balla, Balakselle haluaisin osoittaa nämä sanat. lähtökohtana oli ajatus siitä, että kun henkilösuojaimen vaatimusten mukaisuus on todettu, niin silloin tätä ei tarvitse enää tarkistaa myöhemmin uudelleen. Mutta voin tietysti ymmärtää, että kollega on ollut hämmentynyt tämän suhteen, eli voimme tästä vielä keskustella Tämä koskee tai pätee myös näihin muihin kommentteihin. Eli näemme sitten, voimmeko kompromissitarkistuksella tulla vastaan eri kantoja. Sitten näemme, saammeko sellaisen tekstin aikaiseksi, joka on hyväksyttävissä kaikille ja joka saa hyvän painoarvon niin, että imkovaliokunta ottaa sen myös huomioon. Thank you. Kiitos. Me olemme aikataulussa ajoissa ja se tarkoittaa sitä, että Rova Zuber ei ollut täällä sovittuun ajankohtaan paikalla, mutta hän ei haluakaan puheenvuoroa. Eli äänestys tässä valiokunnassa pidetään ensimmäinen huhtikuuta. Imkovaliokunta taas äänestää 23. huhtikuuta se aikataulusta. Ja nyt siirrymme käsittääkseni tämän päiväisen esityslistan viimeiseen kohtaan 16 talouden ohjausjärjestelmän uudelleen tarkastelu. Valmistelija on Rova Anne Sander. Mm, toivottavasti äänsin tämän nyt oikein. Olkaa hyvä. Alors moi je voudrais euh, tout d'abord rappeler que le texte dont il Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa siitä, että tämänpäiväinen teksti koskee öö, työllisyysvaliokunnan lausuntoa öö, ekonvaliokunnalle ja se käsittelee talouden ohjausjärjestelmää, eli kaikkia niitä säännöksiä, jotka koskevat talous- ja budjettipolitiikan koordinointia jäsenvaltiossa. Omaloittainen laus, mietintö, jota Ekon ehdottaa, on seurausta ensimmäisestä Euroopan komission tiedonannosta, joka liitettiin vuoden 2015 kasvuselvitykseen, 2014 kasvuselvitykseen, joka julkaistiin viime vuoden marraskuussa. Tämä on ollut, ottanut esille ne tulokset on saavutettu ja mitä haasteita on talouden hallinnassa. Kun katsotaan tätä kriisiä, niin tänä päivänä me saamme kaikki kuulla siitä, että ei ole kestävää elää niin, että käytämme ne varoja kuin meillä on. Näin myös tämä talouden ohjausjärjestelmä sanelee ei pelkästään sen vuoksi, että tehtäisiin säästöjä, vaan että varsinkin tuettaisiin kestävään kasvuun ja työpaikkojen luomiseen Euroopassa. Se on meidän prioriteettimme, jotta 24 miljoonaa eurooppalaista pääsisivät työttömyydestä. Ja jotta tätä yhteiskunnallista hyvinvointia vietäisiin eteenpäin, ja luotaisiin enemmän työpaikkoja Euroopassa, meidän täytyy mennä pidemmälle kuin talouspolitiikan koordinointi, samalla varmistaen paremman koordinaation yhteiskunnallisesti katsoen. Ja nimenomaan tämä yhteiskunnallinen näkökulma on se vahvuus, joka meillä tässä on, ja se viesti, joka haluaisin, että tästä minun lausunnostani jää mieleen. Tätä varten olen korostanut tiettyjä kohtia tarpeesta esimerkiksi järjestää yhteisiä kokouksia, COFIN ja EPSCO-neuvostojen välillä ja tarpeesta viedä eteenpäin sosiaalisten indikaattoreiden taulukkoa eurooppalaisessa ohjausjaksossa. Se, että otetaan käyttöön erityissuosituksia maakohtaisesti, joiden avulla huomioidaan se, miten tarvitaan enemmän demokraattista hallintoa talouden hallinnassa. Ja tämä lausunto on johtanut tiettyihin kommentteihin ja reaktioihin. 140 tarkistusta on esitetty. Ja tässä vaiheessa haluaisin kiittää kaikkia kollegoitani heidän työpanoksestaan, mikä on mahdollistanut sen, että on kyetty vahvistamaan tämän valiokuntamme työpanosta tähän keskusteluun, joka on tietystikin erittäin tärkeä. Haluan myös kiittää varjoesittelijöitä, joiden kanssa meillä on ollut erinomaiset suhteet usean otteeseen ja se on mahdollistanut sen, että olemme voineet viedä eteenpäin kompromisseja. Nyt tänään, koska kaikki olemme valmiita tähän panostamaan ja koska sihteeristön olemassa, jota haluan myös kiittää, olemme onnistuneet luomaan noin 15 eri kompromissitarkistusta. En nyt aja luetteloida kaikkia niitä, mutta haluaisin painottaa näitä tärkeitä ajatuksia, jotka käyvät ilmi näistä kompromisseistamme. Ensimmäinen tärkeä tällainen ajatus on se, joka täytyisi ehdottomasti jättää tästä lausunnosta jäljelle, on se, että millä todella sisällytetään sosiaalinen ulottuvuus taloushallintaan. Se on todella se punainen lanka, joka meillä on tässä, että meidän täytyisi seurata työssämme. Lisäksi painotamme sen merkitystä, että tehdään tästä taloushallinnasta väline, joka on tehokas, jotta voidaan korjata epätasapainotiloja taloudessa ja voidaan palauttaa talousvakaus, mikä on varsinkin tärkeä avain kestävälle kasvulle. Nimenomaan tämä kasvu mahdollistaa sen, että voimme päästä niihin tavoitteisiin, jotka on asetettu tässä 2020 strategiassa työpaikkojen luonnin ja työttömyyden poistamisen suhteen. Lisäksi on tärkeää myös ottaa huomioon se, että täytyy löytää tasapaino työllisyyspolitiikan ja talouspolitiikan välillä. Kompromissit ottavat esille paremman yhteistyön välineen EPSCON ja ECOFINin välillä järjestämällä yhteisiä tapaamisia. Ja lisäksi tässä otetaan myös esille se, että korostetaan näiden sosiaalisten indikaattoreiden taulukon merkitystä välineenä – jonka avulla ennaltaehkäistään kriisejä, jota käytetään siis ennaltaehkäisevästi. Ja lisäksi välittömästi pyrimme ottamaan käyttöön myös maakohtaiset suositukset. Ajatuksena olisi se, että meillä miten voitaisiin varmistaa niiden seuranta ja kompromissimme vetoat siihen, että saadaan aikaiseksi ohjausjakso, joka on demokraattisempi ja avoimempi. Ja lopuksi toteaisin, että ne ehdotukset, joita olemme tehneet, mehän olemme työllisyys- ja sosiaalivaliokunnassa. Minun mielestäni ei kannata talousvaliokuntaan lähettää tekstiä, jos ei siinä käsitellä kahta kysymystä, jotka ovat meille äärettömän tärkeitä, jotka koskevat itse tätä politiikkaa sisältöä ja tästä syystä olemme painottaneet sen merkitystä, että meillä on mahdollisimman nopeasti aloite nuorisotyöttömyyteen ja saadaan aikaiseksi suotuisa puitteisto PK-yrityksille, varsinkin helpottaa niiden pääsyä, eh, niiden rahoitusta, rahoituksen saantia. Ja tässä vaiheessa haluaisin todeta, hyvä puheenjohtaja, haluaisin muistuttaa vain yksinkertaisesti siitä, että keskustelut jatkuvat ensi viikkoon asti. Silloinhan tästä lausunnosta me äänestetään ja minulla on kuitenkin tunne siitä, että olemme tässä onnistuneet saamaan aikaiseksi todella suurta edistystä varjoisetelijöiden kanssa ja vielä kerran haluaisinkin heitä siitä kiittää. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitos. Nyt varjo esittelijät Sergio Gutierrez Prieto ST-ryhmästä ensiksi. Sí, gracias, presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää tässä valmistelijan tästä pyrkimystä päästä konsensukseen tämän tärkeän tekstin osalta. Se on tärkeää työllisyysvaliokunnalle, sillä kun ohjausjakso laadittiin, niin siitä jäi puuttumaan kokonaan tämän valiokunnan toimiala sosiaalinen ulottuvuus. Ja tätä on pyritty sitten korjaamaan, kun ohjausjaksoa on rakennettu ja myös demokraattinen valvonta puuttui kaikista koordinaatiojärjestelyistä. Ja tästä syystä tässä keskustelussa on puhuttava juuri tästä kasvavakaussopimuksesta ja on otettava käyttöön indikaattoreita, joilla voidaan seurata sitä, minkälaisia vaikutuksia näillä päätöksillä on, koskee sekä kansallista että eurooppalaista tasoa. Me olemme sitä mieltä, että tässä ollaan jo lähellä eh, yhteisymmärrystä kaikki ryhmät pyrkivät todellakin tähän konsensukseen, jotta saamme selkeän viestin eteenpäin tältä valiokunnalta myös muiden parlamentin valiokuntien suuntaan, jotka eivät nekään kovasti ole talous- ja rahaunionin sosiaalista ulottuvuutta korostaneet ja olipa tässä nyt Eh, ehkä jotain pieniä eh, näkökulma- tai painotuseroja eri ryhmien välillä. Siitä huolta pitäisi saada aikaiseksi kunnianhimoinen ja selkeä teksti, jotta voidaan varmistaa se, että ohjausjärjestelmän uudelleen tarkastelu mietintö olisi todella hyödyllinen ja niin, että sen takana on laaja yksimielisyys. Tärkeimmät asiat, joissa on edistyttävä vielä lisää nyt lähipäivinä ennen kuin valiokunnassa tästä asiasta äänestetään. Ne liittyvät juuri näihin kolmeen aiheeseen. Ensinnäkin on tärkeää vahvistaa sosiaalista yhteiskunnallista ulottuvuutta. Meillä on neljän puheenjohtajan analyysiasiakirja ja Euroopan parlamentti ei voi jäädä pois tästä muiden toimielinten käymästä keskustelusta usein parlamentti eh, toimii vain omien ajatustensa pohjalta eikä oteta kantaa komission ja neuvoston keskusteluihin. Meidän on tultava mukaan niihin. Meidän on antaa sinne omat ajatuksemme, muuten me jäämme todella tämän keskustelun ulkopuolelle. Ja on tärkeää, että meidätkin siellä huomioidaan. Ja Tämän lisäksi on tärkeää voida korjata kaikki ne virheet ja puutteet, joita on voitu havaita. Talousrahaliiton ja ohjausjärjestelmästä meillä on yhä vielä paljon sosiaalista syrjäytymistä ja työttömyyttä enemmän kuin koskaan ennen ja kansalaiset eivät luota tähän yhteisön hankkeeseen ja meiltä ovat puhuttuneet nämä sosiaaliset indikaattorit viimeisten kriisivuosien aikana. Ja sitten jos ajatellaan rakenneuudistusten roolia, no aina kun tehdään vuosittainen kasvuselvitys, niin me sanomme kerta toisensa jälkeen, että rakennuksia tarvitaan, mutta ei tämä voi olla mikään yleinen mantra, vaan kyllä eh, pitää miettiä asiaa tarkemmin. Ei voi käydä niin, että uudistukset vähentävät eh, kysyntää sisäisesti ja samanaikaisesti sitten koko sosiaalimalli hajoaa käsiin. Eli tarvitaan rakenneuudistuksia, mutta niiden on oltava yhteiskunnallisesti vastuullisia. Ja sitten viimeiseksi vielä demokraattinen legitiimiys. Mielestämme on todella tärkeää, että kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti otetaan vielä paremmin ohjausjärjestelmään mukaan. Me, meidät on jätetty aika lailla eh, politiikan suunnittelun ulkopuolelle. Neuvostokomissio on tässä eh, toiminut kyllä sääntöjen mukaisesti kuuluisaa parlamenttia, mutta ei ole aidosti huomioitu sitä, että parlamentti todella edustaa eh, kansaa ja me olemme rinnakkaispäättäjä ja meidän pitää olla sen takia mukana päättämässä yhtenä lainsäätäjänä. Tähän tarvitaan muutosta. Ja kansallisten parlamenttien osallistuminen jos tässä annetaan jäsenvaltiota pois omaa suvereniteettia, niin vähintäänkin on, otetaan mukaan kansalliset parlament muuten tässä vain käy niin, että populismi tämän pohjalta kasvaa ja euroskeptisyys myös. Ja kansalaisjärjestön osallistuminen, kansalaisyhteiskuntaa meille päivittäin muistuttaa, että ne, se kokee jääneensä tämän ulkopuolelle. Ja ei riitä se, että he täällä joskus käyvät kuulemissa, vaan meidän pitää ottaa heidät todella mukaan. Ei tätä voida, tätä oikeutta heiltä viedä pois. Jos olemme demokraattisia niin kuin olemme, niin on tärkeää, että kaikki kansalaisten edustajat kokevat, että he ovat mukana Euroopan unionin päätöksenteossa ja hallinnoinnissa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi herra Krasnodebski ECR-ryhmän puolesta. Mm, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin liittyä kollegoiden kuoroon ja onnitella valmistelijaamme, joka on epäilemättä yrittänyt saada aikaiseksi yhteisen lähestymistavan ja on ottanut tarkistuksemme huomioon. Me pyrimme seuraavaan. Halusimme muuttaa talouden ohjausjärjestelmän arviota ja muuttaa sen vaikutuksia Euroopassa. Olemme huomanneet esimerkiksi, että on demokratiavajetta olemassa. Kaikki varmasti tässä valiokunnassa välittävät kovasti sosiaalisesta syrjäytymisestä. Ero lähestymistavassamme johtuu luultavasti siitä, että meidän ryhmämme ei usko siihen, että aina on mahdollista hallinnoida asioita paremmin Brysselistä lähtien tai käsin kuin jäsenvaltioista käsin. Tämä johtuu pääosin siitä, että jäsenvaltioita on niin paljon erilaisia. Esimerkiksi Bulgaria. Minimipalkka Bulgariassa noin 200 euroa kuukaudessa. Ja sitten taas on toisessa ääripäässä Luxemburgi, jossa on palkka on noin 2000 euroa kuukaudessa ja siellä on hyvin ö, hienostunut sosiaalijärjestelmä. Tällaisia eroja on, joten meidän ryhmämme vetoaa sen puolesta, että otetaan jäsenvaltioiden erot huomioon. Tämä EUn talouden ohjausjärjestelmä, sen on oltava joustava ja otettava huomioon pk-yritykset Euroopan eri alueilla. Tämä on osittain otettu huomioon kompromissitarkistuksessa ja Tätä heijastellaan myös niissä tarkistuksissa, joita ei mahdollisesti otettu, ole otettu huomioon kompromissitarkistuksessa. Kiitän silti valmistelijaa hyvästä kompromissista ja odotan innolla äänestystulosta. Vice Chair. Seuraavaksi varapuheenjohtaja Tornes. Chair, I can be... Kiitoksia puheenjohtaja. Voin puhua erittäin lyhyesti, koska haluaisin enää kuin kiittää esittelijän erinomaista työstä. Ja erinomaista työstä kompromissien etsimisessä. Ja kun tässä nyt ollaan viemässä loppuun näitä kompromisseja, niin en ole menossa niissä yhteis- yksityiskohtiin. Haluan vain kiittää erittäin hyvästä yhteistyöstä. Odotan innolla sitä, että voimme viedä tämän työn päätökseen. Kiitos. Thank you, Ines Zuber from the GUE. Kiitos seuraavaksi Ines Zuber GUE-NGL-ryhmän puolesta. Obrigada, senhor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Meillä oli aika paljon erimielisyyksiä tämän valmistelijan kanssa ja myös monesta tarkistuksesta olemme eri mieltä. Meidän mielestä taas kerran tämä valiokunta pyrkii ympyrä neljämän, eli pyrkii ihan mahdottomaan. Eli tässä pyritään sellaisen, mitä ei kertakaan voida tehdä. Kaikki nämä sosiaaliset tavoitteet on helppo laittaa paperille. On ihan simppeliä laittaa ne tällainen hyvien tarkoitusten lista todellakin kirjoittaa sen, mutta entä pysty sitten kuitenkaan täytäntöön panemaan eivät nämä sosiaaliset tavoitteet toteudu tämän ohjausjärjestelmän puitteissa. Kasvu ja työllisyyspolitiikka ei kerta kaikkiaan kunnolla toteudu ohjausjärjestelmän kautta. Jäsenvaltiot voivat edistää yksityistä sektoria, lisätä sisäistä kysyntää ja toimia ohjausjärjestelmän sääntöjen pohjalta. Euroopan unioni pakottaa maltilliseen palkkapolitiikkaan ja on makrotaloudellista valvontaa 3 prosenttia palkankorotusten maksimi ja kaikki nämä mekanismit, jotka liittyvät ohjausjärjestelmään tarkoittavat sitä, että jäsenvaltiolta, kun nyt on mennyt oma suvereniteetti, niin ei voida muuta tehdä kuin viedä työn yksikköhintaa alemmalle tasolle kussakin maassa, ja tästä moni asiantuntija on samaa mieltä. Tämä on ikään kuin Damoklen miekka, joka tässä uhkaa suuria ihmismääriä monia jäsenvaltioita – Voisiko hallitusten välinen konferenssi tätä asiaa tarkastella? Me tarvitsemme sosiaalisen kehityksen sopimuksen, jolla voitaisiin muuttaa nykysääntöjä. Tarvitsemme myös tarpeeksi yhteisövaroja, jotta näillä rahoilla voitaisiin tehdä jotain sosiaalisesti merkittävää. Tämän sanottuna niin me pyrimme osallistumaan kompromissien aikaansaamiseen erityisesti liittyen siihen, että yhteisön varoja voitaisiin antaa lisää sosiaalisiin tarkoituksiin ja minimipalkan käyttöön otto on meille tärkeä, mutta tätä on jo ajettu täysistunnossa. Kiitos. Monika Vaana, Kiitos seuraavaksi Monika Vaana, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää valmistelijaa loistavasta yhteistyöstä tämän lausunnon eteen tämä alkuperäinen versio, siitä pidin oikein kriittisen puheenvuoron alun perin, enkä voinut edes kuvitella, että voisimme edes päästä lähelle tavoitetta, sillä suunta oli aivan väärä. Ja täytyy sanoa, että tämän rakentavan keskustelun takia meillä, meille on onnistunut saada sellaisia elementtejä tekstiin, jotka todella ovat yhdistys, edistysaskel. Ennen kaikkea on vahvistettu sosiaalista ulottuvuutta EU-ohjausjakso ja myös nämä sosiaaliset, sosiaalinen köyhyys on otettu huomioon. Ja kollega tuossa sanoi, että no, tämän, tämän voi nähdä vielä kriittisestikin. Me vihreinä olemme tietysti kriittisiä nykyistä talouspolitiikkaa ja EUn ohjaus talouden ohjausjärjestelmää kohtaan ja tietysti myös alijäämäkriteerejä kohtaan. Emu on epädemokraattisesti järjestelty, mutta täällä sosiaalidemokraattinen kollega sanoikin, että me tarvitsemme kunnianhimoisen lausunnon ja lausunto on nyt mennyt oikeaan suuntaan. Ainakin siihen on otettu mukaan tiettyjä elementtejä, jotka ovat tärkeitä tälle valiokunnalle. Esimerkkinä voin mainita sen, että nyt on viitattu köyhyyden ja epätasa-arvon torjuntaan. Tämä ei pelkästään palvele kestävää kehitystä ja työpaikan luomista, vaan myös, tässä on kyse myös epätasa-arvon ja köyhyyden torjunnasta. Ja Eurooppa 2020 tavoitteet jotka ovat joutuneet syrjään, ne pitää viedä, tuoda taas keskipisteeseen. EU-ohjausjakson e pitäisi olla kansalaisten palveluksessa niin, että saadaan sosiaalisia edistysaskeleja, kestävää kehitystä ja sosiaalista turvaa aikaiseksi. Tärkeää on myös se, että, ja tämä valmistaja mainitsi, että rakenneuudistukset nähdään sosiaalisten vaikutusten puitteissa. Pitää mainita, että rakenneuudistuksen uudistusten pitää, ne pitää yhdistää sosiaalisiin edistysaskeliin ja myös sukupuolten tasa-arvo on tässä yksi tekijä. Tämä on meille vihreinä tärkeä tekijä. Tämän kollegat jo mainitsivatkin, nimittäin demokratian kysymys ei pelkästään parlamentaarinen kysymys, vaan kuten mainittu, yhteis, kansalaisyhteiskunnan kysymys ja myös työmarkkinaosapuolet pitäisi osallistaa vielä paremmin tähän EUn talouden ohjausjärjestelmään. Komissio viime kaudella itse asiassa lupasi suuntaviivoja. Jokaisessa valiokunnassa tätä toistettiin toistamistaan. Eli luvattiin suuntaviivoja siitä, että kansalaisyhteiskunta otettaisiin mukaan EU-talouden ohjausjärjestelmään, mutta tätä emme ole vieläkään nähneet toteutuvan. Ja sitten sosiaaliset indikaattorit, että ne olisivat samalla tasolla makrotaloudellisten indikaattoreiden kanssa. On hienoa, että tähänkin lausuntoon tämä vaatimus on saatu mukaan. Me olemme oikealla tiellä. En tästä kuitenkaan vielä lopullista kantaa voi sanoa. Pieniä muutoksia varmasti tekstiin vielä tarvitaan, mutta luulenpa, että olemme saaneet aikaiseksi hyvän kompromissin tästä asiakirjasta. Kiitos. Kiitos. Ja sitten vielä loppupuheenvuoro Rova Sanderilta, jos hän haluaa vielä jotain lisätä. Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoja puheenvuoroista ja nämä asiat, jotka on mainittu, liittyvät seikkoihin, jotka tulevat esille eri tapaamisissamme. Etsin täältä muistiinpanojeni. Haluaisin palata muutamiin esille otettuihin seikkoihin – erityisesti mitä tulee demokratiavajeeseen ohjausjakson, ohjausjakson liittyen. Tämän moni otti esille edustajat Prieto, Vana ja tämä on asia, josta kovasti puhuttiin siis valiokunnassa ja kollegat ovat aika pitkälle samaa mieltä siitä, että demokratiavaje on todellakin todettavissa enemmistö kollegoista haluaa kansalliset parlamentit paremmin mukaan. Kaikki ovat tästä samaa mieltä, myös kansalaisyhteiskunta, Euroopan parlamenttikin. No, senkin suhteen on olemassa aika selvä enemmistö. Mitä sitten tulee taloudellisen ohjausjärjestelmän sosiaaliseen ulottuvuuteen. Siitä on puhuttu paljon. Olemme keskustelleet paljon sosiaalista indikaattoreista. Olemme saaneet aikaiseksi sellaisen tekstin, joka ehkä tyydyttäisi suurta määrää kollegoja. Kompromissi 5 on tällainen kompromissi, mutta tämä on todellakin tämän tekstin päälinjoja ja tuskin tämä tulee ongelmallinen kohta olemaan. Herra Prieto, edustaja Prieto puhui tekstistä ja keskusteluista neljän puheenjohtajan välillä. Eli tarkoitus oli tehdä lisäys meidän kompromissiteksteihimme tähän liittyen. Tätä pyysitte tekin, hyvä puheenjohtaja, Eli me kyllä juuri mietimme sitä, miten se voidaan tänne ottaa mukaan, mutta tämä puheenjohtajan kannanotto kuitenkin saapui tarkastusten jättämisen määräajan jälkeen. Ja siksi mietin, onko tätä mahdollista ottaa mukaan, ottaen huomioon, että kollegat eivät ole tähän asiaan ole voineet esittää tarkistuksia, mutta olemme valmiita siitä puhumaan ja varmasti asiassa vielä edistytään eri kollegojen kanssa. Ja aikaa on ensi viikon asti. Ja sitten edustaja Krasnodebski korosti kovasti sitä, että meidän maillamme on omat erityisluonteensa ja käytänteensä. Tämä on pyritty pitämään mielessä. Ja tämä liittyy ehkä myös siihen, mitä edustaja Zuber sanoi. Hän puhui siitä, että pitäisi antaa jäsenvaltioille enemmän liikkumavaraa. Tästä puhutaan kompromississa, joka koskee vähimmäispalkkaa. Eli ajatus on kannustaa jäsenvaltioita harkitsemaan minimipalkkaa, mutta huomioiden kuitenkin niiden erityispiirteet ja kunkin maan omat tavat ja käytänteet. Tässä ehkä melkein kaikki vielä. Edustaja Tornesille sanoisin, että Minullakin on kiire päästä äänestämään tästä lausunnosta. Lopuksi sanoisin vielä, että tässä on vielä viikko aikaa. Me voimme olla yhä yhteydessä. Tänä iltapäivänä saatiin kollegolta ehdotuksia, joiden on voitaisiin parantaa kompromisseja, eli me palaamme vielä kuhunkin poliittiseen ryhmään ja pyrimme täsmentämään ehdotuksiamme. Se, mikä on kaikkein tärkeintä, on, että saataisiin suurin osa kollegoista tämän tekstin taakse. Ei siksi, että minä olen siinä valmistelija, vaan siksi, että kun kyseessä on näin tärkeä aihe, niin työllisyys- ja sosiaalisen valiokunnan ääni on saatava kuuluville niin, että talousvaliokunta huomioi meidän kannastamme tärkeimmät seikat. Kiitos kaikille ja olemme yhteydessä jatkossakin. Kiitos paljon. Kuten mainittiin, äänestys työllisyysvaliokunnasta on ensimmäinen huhtikuuta ja talousasianvaliokunnassa äänestys pidetään 16. huhtikuuta. Näin voimme siirtyä esityslistan kohtaan 17. Seuraavat valiokunnan kokoukset, kokous pidetään ensimmäinen huhtikuuta. Se tulee olemaan täysi päivä, kuten tämäkin päivä. Aloitamme yhdeksältä aamulla ja lopetamme puoli seitsemältä illalla. Varmasti näemme kuitenkin toisemme sitäkin ennen. Kiitos siis tästä pitkästä, mutta hyvin mielenkiintoisesta ja hedelmällisestä päivästä.